Österreich. Good afternoon and welcome back um, to you all. My... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Tervetuloa takaisin teille kaikille. Erityisesti haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki muualta maailmasta tulevat parlamentaarikot Euroopasta ja Aasiasta. Paneelissa käydään keskustelua ilmastonmuutoksesta, ympäristöhaasteista ja näiden vaikutuksista talouteen. Moni on matkanut pitkän matkan päästäkseen tänne ja toivottavasti tämä tapahtuma on tämän sitoumuksen arvoinen. Ilmastonmuutos aiheuttaa dramaattisia vaikutuksia sekä asiassa että Euroopassa, kuten jo tänä aamuna olemme saaneet kuulla. Tämä tilanne vaatii poikkeuksellista monenvälistä yhteistyötä. Siitä syystä haluan erityisesti kiittää teitä kaikkia siitä, että olette tulleet tänne tänään ja että olette olleet mukana tässä työssä, sillä voimme mennä eteenpäin vain siinä tapauksessa, että kaikki esittävät näkemyksiään siitä, millä tavalla voimme päästä joidenkin näiden haasteiden yli. Toivottavasti merkitsee myös sitä, että vahvistamme edelleen parlamentaarista foorumia. ASEP mahdollistaa sen, että voimme kehitellä raken, paremmin rakennetun EUn ja Aasian väliset parlamentaariset suhteet. Syy siihen, miksi me olemme kaikki täällä, on se, että kaikki tunnustamme sen, että ilmastonmuutoksella ei ole rajoja, ei mantereita eikä maapallon puoliskoja, vaan sillä on ollut merkittävä vaikutus kansalaisten elämään ja meidän talouksiimme. Tämän kesän aikana olemme saaneet nähdä aivan odottamattoman kovaa sadetta, joka on johtanut tulviin Carolinan osavaltiossa, Intiassa ja Bangladesissa. Samalla Euroopassa on helleaalto, joka aiheuttaa metsäpaloja Kreikassa ja Ruotsissa, ja taifuunit vahvistuvat ja ovat yhä tuhoisampia. Niillä on selkeä vaikutus elintarviketuotantoon Aasiassa. Tästä syystä meidän täytyy siis muuttaa taloutemme matalahiilitalouksiksi. Ja näin minusta Euroopan komission uusi strategia, joka yhdistää Euroopan ja Aasian, on erittäin tervetullut. EUn lähestymistapa tässä suhteessa vahvistaa kestävyyttä eri tasoilla. Ei pelkästään taloudellisesti katsoen, mutta myös yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti katsoen. Meidän täytyy siis tehdä yhteistyötä, jotta voimme tehdä tämän päivän haasteista mahdollisuuksia. Ympäristönsuojelu voi olla mukana edesauttamassa talouskasvua ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Tästä syystä EU on hyväksynyt erittäin kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, joka on mukana viemässä eteenpäin Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta, hiilistä sellaista. Se vie eteenpäin myös kestävää talouskasvua ja luo uusia työpaikkoja. Tässä keskitymme erityisesti jätteiden vähentämiseen, kierrätykseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön. Tästä kaikesta on hyötyä sekä ympäristölle että taloudelle. EU siis pyrkii yhteistyön lisäämiseen Aasian kanssa ympäristöpolitiikan saralla. Näin olen, olen kovin ilahtunut siitä, että meillä on tällainen hieno asiantuntijapaneeli, joka käynnistää keskustelun, avaa sen ja toivottavasti moni teistäkin osallistuu aktiivisesti tähän keskusteluun. Luonnostelen tässä hieman näitä toimintaohjeita ennen kuin annan tässä puheenvuoron rinnakkaispuheenjohtajalle. Muistutan, että tulkkaus on saatavilla kaikilla EU-kielillä lukuun ottamatta kielikieli. Meillä on myös Venäjän tulkkaus, Khmerin tulkkaus, Vietnamin ja Mongolian tulkkaus. Kuten totesin, aloitamme niin, että asiantuntijamme käyttävät ensimmäiset puheenvuorot ja sen jälkeen meillä on kysymys-vastaussessio. Kaikki kolme paneelia sitten huomisaamulla kertovat työstä, Nyt meidän täytyy nimetä yksi jäsen, joka on sitten esittelijänä tuossa palautekokouksessa huomenna aamulla. Käännyn tässä teidän puoleenne kysyäkseni, kuka haluaisi toimia tällä tavalla. Jos haluatte olla huomenna esittelijänä, voitte nyt siellä viitata. Mutta olisi mukava, jos nyt saataisiin kuitenkin tietää, että, joudut, että me joudut palaamaan tähän myöhemmin. Kuka sitten kertoo tästä ryhmästä? Onko se vapaaehtoisia? Yes, sorry. Could, I, could you just give me your name? Voitteko kertoa, kuka olette? Francesco Giacobbe, I'm from the Italian Senate. Francesco Giacobbo, Italian you Very much, Senator. Um, so maybe at the end uh, you can say a few words as to... Kiitoksia. Ehkä vielä lopussa voitte sitten kertoa lyhyesti siitä, mistä haluaisit kertoa täysistunnolle. For volunteering. Kiitoksia siitä, että olitte vapaaehtoisena Minulla on siis suuri ilo antaa nyt puheenvuoro tässä rinnakkaispuheenjohtajalle, professori Juanille Tsinghuan yliopistosta. Professori Juan on myös yliopiston neuvoston varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä, professori Juan. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Kiinasta. Emme tuoneet omaa tulkkia mukanamme, joten yritän nyt puhua tässä englantia, mutta englantini on kyllä Kiinassa tehty, joten toivon, että eh, suvaitsette sitä. Haluaisin nyt eh, esitellä teille kaksi tärkeää puhujaamme. Yksi heistä on Mitter Colin Elin, This one, okay. Uh, maybe... Kenen minulla olikin varmaankin väärä paperin puheenjohtaja? Niin minä olen kyllä itsekin valmistellut hyvin lyhyen viestin. Puheenjohtaja ehdotti, että minä voisin puhua ensimmäisenä, joten jos teille sopii, niin äh, äh, lopetan tämän lyhyen viestin ja sitten esittelen nämä meidän puhujamme. Minulla on siis äh, suuri ilo ja etuoikeus kertoa teille joitakin ajatuksistamme. Ilmastonmuutos on yhteinen haaste koko ihmiskunnalle. Siihen on puututtava kiireellisesti. Se edellyttää, että koko ihmiskunta ryhtyy aktiivisiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan ja ryhtyy suojelemaan maapallon ympäristöä. Kun ilmasto- ja ympäristökysymysten kanssa painiskellaan, meidän on omaksuttava holistinen yhdennetty lähestymistapa ja huomioitava sekä talous, sosiaalipuoli ja kaikki muut tekijät samanaikaisesti. Ei ole oikein pyrkiä vain taloudellisiin etuihin uhraamalla ympäristö. Ei ole myöskään hyvä ohittaa ihmisten oikeutettuja tarpeita selviytyäkseen ja kehittyäkseen ympäristö, ympäristösuojelun varjolla. Jotta voidaan ratkaista ilmasto- ja ympäristöongelmat, meidän olisi vahvistettava ymmärrystämme koskien ekologista ympäristöämme. Se edellyttää luonnonlakien seuraamista ja sitä, että vältetään virheet, kun luontoa hyväksikäytetään. Samaan aikaisesti on noudatettava yhteisen, yhteisvastuun periaatetta ja otettava täysin huomioon erityyppiset kansalliset kapasiteetit ja olosuhteet ja kehitysmaiden tarpeet. Ekologisen sivilisaation pohjana on ympäristö- ja sosiaali- ja talouskehityksen yhdistäminen. Se edellyttää uuden tyyppisen kehitty- kehitysmallin kehittämistä, jota ohjaa ajatus siitä, että kunnioitetaan ja sopeutetaan toiminta ympäristöön ja pyritään myös sitä suojelemaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2015 5,1 prosenttia energian kulutu, kulutuska, kulutukset kasvoi ja toi ta, saman 3,5 prosenttia talouskasvua. Talouskasvu ja hiilipäästöt ovat yhä vähemmän sidoksissa toisiinsa. Kiinan kehitys on osoittanut, että ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristön suojelu ja talouskehitys voivat edetä käsi kädessä. Kun katsotaan tulevaisuuteen, Kiina tulee pysymään sitoutuneena vihreällä ja vähähiilisellä tiellä ja pyrkii vihreän kehitykseen ja talousjärjestelmään, jossa täysin käytetään vihreää vähähiilistä taloutta ja, ja kiertotaloutta, jossa edustetaan vihreän rahoitusta ja vahvistetaan energian käytön ja niin edelleen. Puhdas, vähähiilinen, turvallinen, tehokas energiajärjestelmä on tavoitteena ja pyritään myös yksinkertaiseen vaatimattomaan vihreän elämäntyyliin. Il- ilmastonmuutos tosiaan ympäristöongelmia ei voida ratkaista ilman kansainvälistä yhteistyötä. On aivan välttämätöntä, että kaikissa maissa sosiaaliset ryhmät ja yksilöt tekevät ponnisteluja. Kiina ehdottaa, että rakennettaisiin yhteiskuntia ihmiskunnan yhteistä tulevaisuutta ajatellen siltä pohjalta, että kun käsitellään globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset, jos pidämme kiinni vanhentuneista ajatuksista, kuten utilitarimista ja nollasumapelistä ja vältämme vastuuta, tulemme aiheuttamaan hallaa sekä muille että itsellemme. Ainoastaan jos ymmärrämme, että meillä on jaettu tulevaisuus, eikä kukaan säästele ponnistelujaan, voimme saavuttaa nämä yhteiset tavoitteemme. tulevaisuus tulevaisuudessa yhteinen tulevaisuus ihmiskuntaa varten on tärkeä johtoajatus ja Kiina tulee toimimaan globaalissa ilmasto- ja ympäristöhallinnonnissa. Me no, annamme oman panoksemme kotimaamme suojelulle ja planeettamme suojelulle, jotta ihmiskunta pelastuisi. Uh, sharing of uh, ideas from our Chinese delegation. Tässä oman panokseni tähän keskusteluun nyt haluaisin esitellä ensimmäisen kutsu vieraspuhujamme. Meillä on ensimmäisenä Arova Lady Nakpil asiantuntijana. Hän on hän saa puheenvuoron nyt, olkaa hyvä. That's right, this is the one. Um, thank you very much. I'm Lady Napil. I'm from the Philippines. And... Kiitos paljon, olen Lady Napil. Olen Filippiineltä ja työskentelen äh, useiden kansalais- äh, ja useiden kansalaisjärjestöjen kanssa koko Aasiassa äh, aiheena ilmastonmuutos. Kiitos, että sain mahdollisuuden puhua täällä teidän foorumissanne. Ilmastonmuutoksen vaikutukset talouteen ovat valtavat varsinkin kaikkein haavoittuvimmassa maissa ja monet niistä sijaitsevat Aasiassa. Se tulee olemaan massiivinen ja tämä tulee vielä eskaloitumaan ennen kuin kykenemme vakauttamaan ilmaston ja pysäyttämään lämpenemisen. Haluaisin valottaa kolmea aluetta, jotka meille ovat hyvin tärkeitä. En tällä väitä, etteikö olisi muita tärkeitäkin alueita, mutta näin lyhyeseen puheenvuoroon nämä kolme ovat ehkä ne tärkeimmät. Ensimmäinen liittyy elintarvikkeisiin ja elintarviketuotantoon. Ilmastonmuutos vaikuttaa ja tulee perusteellisesti vaikuttamaan meidän kykyymme tuottaa ruokaa, saada ruokaa ja minkälaista ruokaa tai elintarvikkeita voimme syödä. Ilmastonmuutos eskaloi sitä, mikä nyt jo on nälänhätä monissa osin maata ja äh, esimerkiksi sääilmiöt, taifuunit, kuivuudet ynnä muut, äh, verenpinnan nousu, äh, erosio ja epävarmat sääkuviot, nämä kaikki tulevat vaikuttamaan maanviljelyyn. Valtamerien lämpeneminen ja myös niiden happamoituminen, merten vesien liikkeiden muuttuminen, Nämä kaikki vaikuttavat kalasaaliisiin, kalojen kokoihin ja kalojen vaelluskuvioihin. Haluaisimme huomauttaa, että merkittävä prosentti maailman väestöstä, myös me Filippiineillä, olemme riippuvaisia kalasta pääproteiinin lähteenä. Ensinnäkin on, on hyvin kiireellistä elintarviketuotannon suhteen, että meidän täytyy yrittää rakentaa sietokykyä maataloudessa, mutta me kehotamme myös teitä parlamentaarikkoja myös priorisoimaan maankäyttöä elintarviketuotantoon. Meidän omassa parlamentissamme Filippiineillä olemme esittäneet lakiehdotuksen parlamentille, jolla muutettaisiin maankäyttö politiikkaa ja lakeja, ottaen huomioon eh, ilmastonmuutoksen suuret vaikutukset elintarviketuotantoon. Toinen suositus, joka meillä on, on se, että meidän maitemme, varsinkin kehittyneiden maiden, täytyy priorisoida elintarviketuotantoa kotimaan markkinoille. Monissa maissa meidän tuotantomme maataloudessa ja myös kalastusteollisuudessa menee lähinnä vientiin ja tämän on muututtava. Toinen tärkeä huolenaihe on se, minkälaisia menetyksiä ja haittoja tulee ilmastonmuutoksen aiheuttamista sääilmiöistä – meidän täytyy kyetä auttamaan meidän kansalaisimme sillä tavalla, että voimme välttää tämän ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia. Kansallisissa, kansallis, kansainvälisissä neuvotteluissa kuitenkin on väli, vältelty rahoituksen ö, ottamista mukaan keskusteluun. Tämä estää sitä potentiaalista tehokkuutta, mikä Varsovan mekanismilla olisi, josta YKssa sovittiin 2013. Toinen suosittelu Suositus on se, että kehotamme teitä parlamentaarikkoja käyttämään vaikutusvaltaanne, jotta tätä asiaa vietäisiin eteenpäin kansainvälisissä neuvotteluissa. Kolmas alue, jonka haluaisin ottaa esiin, liittyy taloudellisiin vaikutuksiin, kun muutetaan energiajärjestelmiä. On hyvin selvää IPCCn raportin mukaan 1,5 astetta on tämä tavoite. Ja seuraava, seuraavassa raportissa, joka tulee parin viikon kuluttua, jotta meillä olisi todellinen mahdollisuus pitää lämpötila alle 1,5 tai kahden asteen alapuolella, niin täytyy siirtyä sataprosenttisesti uudistuviin energioihin mahdollisimman nopeasti ennen vuotta 2050. Tällä on merkittäviä vaikutuksia taloudellisille järjestelmillemme. Ensinnäkin kansalliset, kansallisten kansallista kunnianhimoa on nostettava. Meillä on suuri kunnianhimo kuilu kasvihuonekaasujen ja kaasujen vähentämisen välillä sekä nämä vaatimukset, että pidetään lämpötilan nousu alle puolessa toista tai vähemmässä. Ne vetomukset, joita on tehty Pariisin sopimuksen osana, johtavat nyt kolmen asteen nousuun. Ja nyt yhden asteen nousulla olemme nähneet jo hyvin tuhoisia vaikutuksia ei vain taloudelle kokonaisuudessa, vaan myös ihmisille ja yhteisölle. Joten yksi tehtävämme on se, että kaikkien maiden pitäisi miettiä kunnianhimon tasonsa nostamista, mutta tässä vetoan erityisesti rikkaisiin maihin, kehittyneisiin maihin että ne kantaisivat osansa ilmastotoimista. Pariisin, Pariisin tavoitteiden saavuttaminen merkitsee sitä, että nopeutetaan siirtymistä pois fossiilisesta energiasta sellaisella tavalla, jolla voidaan varmistaa oikeudenmukainen ö, muutos. Se on hyvin tärkeä konsepti, varsinkin Tässä pitäisi huomioida työntekijät ja yhteisöt, kun siirrymme fossiilisesta energiajärjestelmistä pois. Ja kolmanneksi, meidän täytyy lakkauttaa välittömästi fossiilisten polttoaineiden käytön lisääminen ja varmistaa tällainen hallittu askeleittainen sen lopettaminen. Ja lopuksi, jotta voimme ratkaista nämä kriisit, meidän on uudistettava ja painotettava sitä, että tämä vaatii selkeää muutosta ei ainoastaan kansallisissa talouksissa, vaan myös kansallisessa taloudessa. Ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että me saavutamme vähän hiilisiä taloudellisia järjestelmiä ja että me muistamme sen, että samanaikaisesti näiden täytyy olla globaaleja oikeudenmukaisia järjestelmiä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. And, uh, it's my pleasure to introduce. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt minulla on ilo esitellä teille seuraava kutsuu puhujamme Alan Koliban. Hän on ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Romaniasta. Thank you, Mr. Chair. Honorable Kochi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat rinnakkaispuheenjohtajat, arvoisat kollegat, hyvät ASEP 10 vieraat. Minua äh, ilahduttaa se, että olen saanut tänne puhumaan teille tänään tärkeästä ongelmasta planeetallamme ilmastonmuutoksesta ja että täällä on yleisö, joka liittyy suoraan tähän aiheeseen. Meillä on valta ja työkalut ja meillä täytyy olla myös halua puuttua tähän asiaan. ASEP-alusta on mahtava tapa yhdistää voimamme ja pureutua tähän ongelmaan. Ilmastonmuutos on erittäin kiireinen globaali haaste, jolla on pitkän aikavälin vaikutuksia kaikkien maiden turvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle. Se uhkaa vesittää globaalia strategiaa, sillä sillä on inhimillisiä vaikutuksia nälkä, veden puute, pakkomaahanmuutto ja sairaudet, kuten myöskin niukat voimavarat. Ne, joilla on edessään kaikkein suurimmat riskit, ovat kaikkein köyhimpiä, joilla on myös kaikkein vähiten resursseja mukautua, vaikka he ovat niitä, jotka kaikkein vähimmän vaikuttavat tähän kriisiin. Planeetamme muutoksessa. Meillä on valtavia helleaaltoja maailmanlaajuisesti kolme vuotta peräkkäin ennätyskorkeat lämpötilat. Satelliittitiedot vuodelta 2017 osoittavat, että vuodesta 1998 lähtien maapallo lämpenee kaksi kertaa niin nopeasti kuin mitä tieteilijät ovat ennustaneet. Meillä on lämpimämmät ja enemmän happoa sisältävät meret kuin aiemmin. Meillä on sulavat jäävuoret ja äärimmäiset sääolosuhteet. Näin meidän täytyy jatkuvasti pureutua tähän ilmastonmuutoskysymykseen. Ja kun katsotaan näitä globaaleja vähennystavoitteita, niin mukautuminen kuitenkin vaatii alueellista sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä luonnonjärjestelmiin että inhimillisiin järjestelmiin. Mutta mukautuminen ei ole riittävää, vaan meidän täytyy saada aikaiseksi enemmän. kymmenennen Euroopan asia kokouksen puitteissa, kun järjestetään myös COP21-kokousta ja Romanian puheenjohtajakautta valmistellaan Euroopan neuvostossa. Tämä ilmastonmuutos on globaali haaste, joka vaatii selkeää globaalia vastausta ja myös alueellisen ja paikallistason mukanaoloa. Meidän tehtävänämme poliitikkoina on olla johtamassa tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ottamassa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat niitä, joihin tämä kohdistuu eniten. Ilmastonmuutoksen todellisuuden kyseenalaistaminen on mennyt ajat sitten. Nyt täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Poliitikot, jotka edelleen tulevat, tekevät päätöksiä, jossa jätetään ilmastonmuutos syrjään, ovat menneisyyden poliitikkoja ympäristö ja planeetan tulevaisuus, ovat asioita, joita ei saa jättää päätöstemme ulkopuolelle. Ase perustaa ihanteellista yhteyttä, jossa voidaan keskustella ilmastonmuutosaiheesta, jossa voimme vahvistaa uudelleen nämä sitoumuksemme. Meidän päätöksemme niistä muutoksista, joita emme täytäntöönpanna, ovat erittäin relevantteja planeetallamme. ASEANille tämä on noin 60 prosenttia toiminnastamme, sillä meillä on mahdollisuus puuttua asiaan, sillä asian edustavat miltei kaksi, kahta kolmasosaa maailmantaloudessa ja olemme etukärjessä, kun kysymys on teknologiakehityksestä. Meillä on myös tahto tehdä näin, aivan kuten siinä julkilausumassa näkyy, jonka huomenna allekirjoitamme. Kaikkein tärkeintä on toimia tällä hetkellä. Tänä päivänä olemme saaneet todistaa teknologiaa, joka on osa joka aiemmin oli vain science fictionia, mutta nyt kyetään lentämään maapallon ympäri pelkällä aurinkovoimalla. Voimme kasvattaa vihanneksia ilman mm, multaa käyttämällä vain hiukan vettä. Me voimme nyt vetää hiiltä ilmasta ja muuttaa sitä hiilikuiduiksi. Se, mikä aiemmin oli science fictionia, on nyt ihan puhdasta tiedettä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme olla rohkeita ja asettaa kunnianhimoisia tavoitteita maailmanlaajuisen ilmastonmuutos haasteeseen vastaamiseksi. Romania aikoo sitoutua täysin Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja olemme myös tukemassa tätä toimintaa. Olemme myös niiden sponsoreiden joukossa, jotka hyväksyivät YK yleiskokouksen päätöksen tässä suhteessa. Ensi vuonna Romania EU-puheenjohtajakautensa aikana huhtikuussa 2019 aikoo olla isännöimässä kokousta, jossa puhutaan vastustuskyvystä suhteessa kansainvälisiin luonnonkatastrofeihin ja sitä, millä tavalla voidaan vastata ilmastonmuutokseen liittyviin turvallisuusriskeihin ja miten saada aikaiseksi kestävä tulevaisuus. COP24 menestyksellinen lopputulos. Kokous pidetään Katowicessa Puolassa tämän vuoden joulukuussa. Sen avulla on tarkoitus konkretisoida Pariisin sopimusta. COP24 jälkeen kokoonnumme Bonnissa. Käydään kokousta myös kesäkuussa 2019 Romanian puheenjohtajakauden aikana. Romanian päätavoitteena on viedä eteenpäin näitä kansainvälisiä näkökulmia, joita jo Itävalta on ajanut joka on tällä hetkellä puheenjohtajavaltiona, ja jatkaa kansainvälisiä neuvotteluita, jotta voidaan varmistaa Pariisin sopimuksen hyvä täytäntöönpano. Kaikesta tästä välittää voimakas viesti siihen, että olemme täysin sitoutuneita puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön kansalaisillemme, planeetallemme ja tuleville sukupolville. Kysymys ei ole paremmasta tulevaisuudesta, vaan siitä, että meillä on tulevaisuus maapallolla. Meidän tulisi kaikkien sitoutua voimakkaasti, kuten olen todennut aiemmin, Meillä on siihen valta, meillä on siihen resurssit ja meillä on tahto tehdä näin. Nyt on sen aika. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Suuret eh, kiitoksen Allen Coliban tästä, ensin, tästä puheenvuorosta. Nyt eh, minulla on ilo kutsua seuraava puhuja. Kyseessä on Shirin Sharmin eh, Kuthuri. Hän on Bangladeshin parlamentin puhemies. Olkaa hyvä. Honorable co-chairs. Hyvät puheenjohtajat, hyvät ASEPin jäsenet, hyvät puhujat, hyvät delegaatit ja asiantuntijat, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Minulla on suuri kunnia osallistua tähän ilmastoon muutoksen ja ympäristön eh, talousvaikutus eh, seminaariin yhtenä pääpuhujista. Minulla on todella erikoinen etuoikeus eh, kertoa teille joistakin ajatuksista tänä iltapäivänä. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka taloudelle ja hyvän, hyvinvoinnille ja kehitykselle. Sen vaikutukset erityisesti kohdistuvat kaikkein haavoittuviin ja köyhimpiin. On kiireellistä puuttua näihin haasteisiin ja vähentää vaikutuksia globaalin mm, yhteistyön avulla. Tämä on aivan välttämätöntä. Tässä yhteydessä haluaisin todeta, että Bangladesh on yksi kaikkein haavoittuvimmista maista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa. Onkin vaikea antaa selkeää kuvaa eh, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta taloudelle ja hyvinvoinnille, koska tässä on monia muutta, muuttujia alueellisella ja laajemmalla tasolla, mutta on arvoitu, että pieni kahden, kahden asteen nousu lämpötilassa johtaisi usean prosenttiin vähennykseen maailman BKTssä. Tämä on toteamus jo vuodelta 2001. Tämä osoittaa yhteyden ilmastonmuutoksen ja talouden välillä. Siksi onkin tärkeää saada oikeat arviointiluvut käyttöön, jossa otetaan huomioon tuotanto ja elintarviketuotanto ja monet muut sosiaalitaloudelliset ulottuvuudet. Haluaisin nyt vedota tutkimuksen vuodelta 2007 hyvinvoinnin lasku globaalissa Pekotessa voisi olla jopa 5 prosenttia, mikäli ilmastonmuutoksen ei puututa. Ilmastonmuutos vaikuttaa globaalin talouteen ja, ja jumittaa jo useampia köyhyyteen, maatalouteen. Ilmaston vaikuttaa suoraan. Nämä liittyvät läheisesti toisiinsa. On pyritty arvioimaan, millaisia taloudellisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella olisi maataloudelle. Esimerkiksi 20-30 prosenttia tulisi vähennystä tietyllä, tietyllä maatalouden alu, alueella tutkimusten mukaisesti. Ja, resulting in reduction of agricultural GDP by 3.1 vähentämällä BKT 3,1 prosentilla per vuosi. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä tekijät, kun hyväksymme politiikkaa ja strategiaa, joiden avulla suojataan talouttamme. Ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus viljelykasveihin, karjaan ja kaloihin, joka on seurausta meteorologisten ilmiöiden seurausta ilmanpaineen ja ääriilmiöiden, tulvien, syklonien ja muiden vaikutuksesta – ja kuivuudesta täytyy ottaa huomioon. Otan esimerkki Bangladesista. Tällaiset äkkitulvat ovat suuri seuraus metsän puuttumisesta. Vuonna 90 tulvat osuivat 60 prosenttiin maasta ja 2,1 miljardia olivat tappiot. Kaksi miljoonaa henkilöä jäi kodittaa. koditta. Vuonna 2018 Bangladesh on kuudenneksi eniten saanut äh, tuntea äh, äärimmäiset sääilmiöt, kun aikaa mitataan 20 vuoden aikavälillä. Ilmastonmuutoksella on erittäin äh, negatiivinen vaikutus BKT. Bangladesh on jo käyttänyt Delta-suunnitelman 2001, 2100 ja sen tavoitteena on ottaa käyttöön investointiohjelmia, joiden tavoitteena on lisätä kasvua 8,8 prosentin BKTstä. Samalla meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon kaikki nämä ilmastonmuutoshuolenaiheet, emmekä voi jättää huomiota sitä myönteistä korrelaatiota, joka on luonnon katastrofien ja köyhyyden välillä. Emmekä voi myöskään olla huomioimatta sitä, että luonnon katastrofit vaikuttavat voimavaroihin ja ne johtavat suuriin taloudellisiin tappioihin. Siitä syystä on tärkeää ottaa käyttöön sellainen mekanismi, jonka avulla voidaan parantaa mukautumista ilmastonmuutoksiin. Rahoitus ja voimavarojen hallinta on avainasemassa, kun pyritään löytämään lopullinen ratkaisu tähän ongelmaan. Haluan ottaa esille joitakin niistä malleista, joita on käytetty ja joita on hyödynnetty Bangladesissa. Bangladesh on hyväksynyt erilaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoskysymysten integrointi. Monivuotisessa suunnitelmassa olemme yhdistäneet siihen myös toimintasuunnitelman, kansallinen mukautustoimintasuunnitelma, Bangladeshin, Bangladeshin ilmastonmuutostrusti, joka on perustettu meidän omista voimavaroistamme. Ja tämä on saanut tunnustusta arvoisan pääministerimme suulla. Maahan, maan äh, haavoittuvuusarvio Bangladesh on aktiivisena jäsenenä YK-puitteistossa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja Bangladesh on valmistellut kansallisen panoksensa, joka on osa Pariisin sopimusta kaikkein haavoittuvampana maana. Mukautuminen on prioriteettimme siis. Bangladesh lisäksi myös sitoutuu kehittelemään talouttaan matalahiilisellä tavalla meidän täytyy myös lisätä vastustuskykyämme, joka sisältää tärkeitä osioita, kuten esimerkiksi tuon rahoituskehyksen suunnittelu ja hallinnointi, hallinnointi, se, että vahvistetaan julkisia varoja, hallintoa ja koordinoidaan rahoituspuolta muiden elinten kanssa. Olen korostanut hyvin lyhyesti joitakin niistä toimenpiteistä, joita Bangladesh on ottanut käyttöön ja mielellämme myös esitämme niitä esimerkkeinä muille parlamenteille, jos nämä ovat kiinnostuneita tutustumaan näihin malleihin syvällisemmin. Käsittääkseni me voimme kaikki oppia toisiltamme ja tämä asefoorumi on avainasemassa, kun pyritään luomaan hyviä kumppanuuksia jäsenparlamenttien välille ja esittämään tietä eteenpäin parlamenttien väliselle diplomatialle, jonka avulla voidaan sitten helpottaa siirtymistä ilmastonmuutokselle vastustuskykyiseen talouteen. Kiitoksia. Thank you. Thank you to all the speakers. Uh, now it's our Kiitoksia puhujille. Nyt teillä on mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä tai kommentteja, mitä vain haluatte. Haluaisin vain toistaa, että ainoastaan parlamentin jäsenillä on täällä puheoikeus. Menettely on menettely ilman puhujalista, eli mikäli haluatte käyttää puheenvuoron missä tahansa vaiheessa, nostakaa vain kätenne ylös, niin saatte sitten puheenvuoron. Haluaisin ehdottaa, että aloittaisimme aina niin, että esittäydymme. Kertokaa, kuka olette ennen kuin aloitette puheenvuoronne. Itse asiassa itse taisin unohtaa esittelyn alussa. Minä olen Nina Gill ja olen Euroopan parlamentin jäsen West Midlandsin alueelta yhdistyneestä kuningaskunnasta ja olen myös India, Intian valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja Aasian valtuuskunnassa olen myös ollut mukana, kuten myös Etelä-Aasian valtuuskunnassa, joten olen paljon ollut tekemisissä Intian ja Aasian kanssa ja juuri, juuri Kiinasta palasinkin. Näin Rochin hän nosti käteensä ensimmäisenä ja hänen takanaan herra seuraavana. Intia, olkaapa hyvä. Mannable Chairperson. Kiitos puheenjohtaja Arvon vieraat ja parlamentin jäsenet. Kun taistelemme äh, tai, tai kun yritämme katsoa äh, ilmastoa ja, ja taloutta rinnakkain, niin meidän täytyy nähdä, että ilmastonmuutos vaikuttaa tuotantoon ja talouteen, ei ainoastaan Intiassa, vaan myös muualla maailmassa. Meillä oli ähm, katastrofi Keralassa ja siellä arvioitiin, että tuhot olivat 21 miljoonaa dollaria, valtava menetys. Luonnollisesti tästä ei voida syyttää ainoastaan ilmastonmuutosta. Mutta kuitenkin suuri osa väestöstä Intiassa on riippuvainen maanviljelystä ja joskus tulvat vaikuttavat ja, ja muut katastrofit vaikuttavat tai tuhoavat sadon. Tämä vaikuttaa niin paljon ei ainoastaan taloudellisella alalla, vaan esimerkiksi myös terveyden alalla, esimerkiksi syöpien kasvu. Monet saavat syövän johtuen eh, esimerkiksi siitä, että kalat, joita saadaan eh, joista tai lammista, eh, ovat myrkyllisiä tai saastuneita. Meillä on suuri kriisi jätteiden hallinnassa – Tämä jätteiden käsittelyn muuttaminen on meille hyvin suuri asia Intiassa. Meidän arvon pääministerimme otti johdon käsiinsä ja äh, allekirjoitti tämän ilmastonmuutossopimuksen Ranskassa. Siitä lähtien hänellä on ollut tässä tiukka asema. Asiat muuttuvat nopeasti ja päästöt ovat vähentyneet. Ja meidän täytyy huomioida esimerkiksi metsien metsäkato joka vaikuttaa hyvin paljon ilmastonmuutoksiin, se vaikuttaa hyvin paljon hiilidioksidipäästöihin. Me tarvitsemme uutta teknologiaa, edistynyttä teknologiaa, rahoitusta, kapasiteetin rakentamista. Ilman länsimaita ja teidän kaltaisianne maita ja teidän tukeanne tämä ei olisi mahdollista. Se tavoite, jonka me olemme itsellemme asettaneet vuoteen 2022 mennessä joka vuosi olisi käytettävä vähintäänkin miljoona dollaria tähän, jotta tämä sopimus, jotta tämän sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. No, mutta tässä ei kuitenkaan ole päästy kovin pitkälle, joten vetoankin Euroopan unionille tämä valtava, tämä vaikut, Euroopan maiden vaikutus on suuri ja kehittyvät maat tarvitsevat tätä apua ja tukea. Olen hyvin iloinen voidessani kertoa teille, että päästöjen vähennykset ovat olleet nopeita. Minä juuri äh, kerroin, että vuodesta 2005-2010 on 10 prosentin vähennykset ollut päästöissä. Ja hallitus on myös äh, tehnyt hyvin erillisiä, eriytettyjä tavoitteita ja kansallisia toimintasuunnitelmia ilmastonmuutoksen alalla. Ja 30, 32 valtios, 32 osavaltiota on tässä mukana. Ja toivon mukaan tämä auttaa meitä eteenpäin meillä on mahdollisuudet saada myös tätä uudistuvaa energiaa vuoteen 2022 on tavoitteena, että meidän energiamme tulisi aurinkoenergiasta noin 175 gigabaittia. Ja sitä kautta sitten vähennetään fossiilisia ja lisätään tätä lämpö, aurinkoenergiaa. Joten energia perustuisi aurinkoon. Tämä tapahtuu nopeasti. Tämä on puhdasta energiaa, eikä se tule vaikuttamaan ilmastoon. Tämä on vaikuttanut myös elintarviketuotantoon monissa osissa maata. Ja välillä Sadot ovat tuhoutuneet täysin. Ja varsinkin ää, aikaisemmin, mutta nyt ihan hiljattaisena vuosina tätä tapahtuu ö, useammin kuin ennen. Ja tämä nyt ei ole yksitahoinen ongelma, vaan tämä riippuu varmasti monista asioista, mutta tämä on kuitenkin asia, josta ei voida huolehtia, mikäli kaikki Aasian maat eivät ole tässä mukana. Ja olen iloinen, että Euroopan maat ovat tässä myös rohkaisemassa ja osallistumassa kumppanuuteen. Meidän tarpeemme kasvavat ja meidän on kasvatettava tietoisuutta ja nyt jopa ruohonjuuritasolla tietoisuus on kasvanut. Tämä, siis myös taloudellinen, talouden kasvun vahvistaminen auttaa ja että olisimme mukana mahdollisimman monissa toimissa. Se auttaa, kun esimerkiksi myös vähennetään työttömyysongelmaa ja köyhyyttä. Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron ja sain kertoa Intian näkökulmasta näistä asioista. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä lausunnosta. Yksi noista aiheista, jonka tästä ymmärsin, oli, että selkeästikin haluatte katsoa sitä, että minkä näköistä tukea pitäisi antaa kehitysmaille tai kehittyville maille, jotta nämä voisivat vähentää päästöjä nopeasti. Onko täällä joku paneelissa, joka haluaisi kommentoida teknologiasiirtoja siirtoja tai sitä, minkälaista apua pitäisi antaa kehitysmaille? viittokaa sieltä vain, jos haluatte kommentoida. Ei kaikkeen tarvitse vastata, mutta jos haluatte. Näen, että Filippiinien kollega haluaa vastata. Yes, the UN framework climate... Niin YK on ilmaston sopimus, ilmastonmuutossopimus on hyvin selkeä, koskee rahoitusta ja teknologiaa. Siellä on sitoumus, joka on velvoitteen kehi- kehittyneille maille niin, että ne tarjoavat rahoitusta ja teknologiaa, jota tarvitaan niin, että voitaisiin kehittyvissä maissa ryhtyä äh, lieventämis- ja sopeuttamistoimiin. Tämä on hyvin selvä asia. Yksi äh, merkittävistä pyynnöistä, joka meillä on, koskee muita globaaleja sopimuksia, niin että ne uudistettaisiin niin, että tämä velvoite äh, yleissopimuksen pohjalta toteutuisi. Esimerkiksi yksi tärkeä alue, jota olisi tarkasteltava, koskee kauppasopimuksia. Erityisesti koskien kansainvälisiä patentteja, koska se on asia, joka on teknologiasiirron tiellä, niin kuin sitä on lupailtu ilmaston yleissopimuksessa, joten tämä on yksi näistä näistä sitoumuksista, joita yleissopimuksen osapuolet ovat antaneet. Please. Bangladesh, Mrs. Chowdhury. Edustamme Bangladesista. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, sillä ilmastonmuutoksen rahoittaminen ratkaisee useita ongelmia ja vastaa niihin moniin haasteisiin, joita kehitysmaissa ja vähiten kehittyneillä mailla on. Tämän lisäksi ja YK on ilmastonmuutospuitekehyksen lisäksi Paris, Pariisin sopimus, vihreä ilmasto, rahoitu, rahasto ovat erityisen tärkeässä asemassa. Joskus niitä kuitenkin ei rahoiteta riittävästi, joten minusta voisi olla enemmänkin aloitteita kehittyneiden maiden puolelta, jotta nämä mahdollistaisivat sen, että voisimme saada ennakoitavissa olevan rahoituksen. Se auttaisi kehitysmaita vastaamaan joihinkin näistä haasteista. In this conference to appeal them that they should, what they have promised to... Niin. Meidän täytyy siis edelleen katsoa sitä, millä tavalla tämä rahoitus voidaan hoitaa. Tässä, täällähän on myös toisteltu sitä, että, että meidän täytyy ryhtyä sitoumuksiin please. Um, just uh, that it's good that the green climate... Niin on tietysti hyvä, että täällä mainittiin tämä vihreä ilmastorahasto, koska on ollut mukana tarkkailijana tässäkin ja siellä on kansallisjärjestöt paikalla ja rahasto aikoo nyt saada lisärahoitusta. Sieltä nimittäin loppuvat varat ensi vuoteen mennessä. Eli yksi niistä, mitä pitää tehdä, on se, että kehitysmaiden täytyy sitoutua tähän rahastoon niin, että varoja saadaan lisää. Se täytyy tehdä mahdollisimman nopeasti. Move on now. No niin, ja sitten mennään eteenpäin. Arvoisa Pakistanien edustaja. I'm a Senator Fes- Kiitoksia, olen senaattori Fasel David Pakistanista. Olen myös ähm, ilmastonmuutoksen pysyvän komitean jäsen. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla osa tätä Aasian ja Euroopan maiden kumppanuuskokousta. Täällä on opittu paljon asioita yhdessä. Voimme yhdessä torjua ilmastonmuutosta ja tehdä tästä maailmasta parempi paikka elää tuleville sukupolville. Pakistan on antanut, tehnyt valtavia uhrauksia maailman rauhan ja ympäristön puolesta ja tietenkin eh, ympäristön rauhan puolesta suuret johtajat eivät keskitty tuleviin vaaleihin, vaan he keskittyvät tuleviin sukupolviin. Tässä on esimerkki Pakistanista. Emiran Hanin johdolla Pakistanista tuli ensimmäinen maa, joka saavutti kansainvälisen tavoitteet, kun kun palautimme 50 000 hehtaaria maata ja äh, istutimme yli miljardin puuta, jonka avulla miljard, Pakistan pystyi tarjoamaan äh, boosted local incomes. Äh, mä edes auttoin metsittämistä ja, ja saatiin yli 500 000 vihreää työpaikkaa luotua. Ja tässä tietenkin IUCN auttoi ja, ja ja tässä oli todella maailmanlaajuiset metsän kunnostustavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Ja Pakistan omalta osaltaan ensimmäisenä maana todella nämä haasteen tavoitteet saavutti. Ja 150 000 hehtaaria saatiin kunnostettua. Myös WWF oli tässä mukana. Se oli riippumaton valvoja ja julisti, että tämä hanke oli ympäristön, talouden ja sosiaalialan puolesta menestystarina. Tämän on tunnustanut myös maailman talousfoorumi. Seuraava Pakistanin hallituksen suunnitelma koskee sitä, että istutettaisiin yli 10 miljardia puuta ympäri Pakistania tämän kampanjan aloituspäivänä istutimme puolitoista miljoonaa puuta. Toivomme, että seuraavan viiden vuoden aikana saamme istutettua 10 miljardia puuta kaikkialle Pakistaniin ja keskitymme puhtaaseen energiaan, puhtaaseen veteen, puh- vihreisiin työpaikkoihin ja ymmärrämme, että haasteet ovat valtavia. 25 prosenttia metsäalasta että pitäisi ennallistaa ainoastaan 2,5 prosenttia koko metsämaasta on kyseessä. Pakistanissa me keskitymme siis tähän ja pyrimme keskittymään puhtaisen energian veteen ja työpaikkoihin ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Yhdessä tässä onnistumme ja yhdessä meidän on pakko onnistua, kun pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta täältä viemme kotiin hienoja ajatuksia ja oppeja ja teemme täällä todella vakavasti työtä, kun pyrimme näihin valtaviin haasteisiin vastaamaan. Toivotamme teille kaikkea hyvää ja suuret kiitokset kutsusta tulla tänne ja kiitoksia siitä, että kuuntelitte meitä, kun kerroin teille, kuinka poliittinen tahto ja sitoumus varmisti sen, että saavutettiin tämä merkittävä, saavutettiin tämä merkittävä virstanpylväs ja pystyttiin tarttumaan uuteen haasteeseen, jonka kautta todella 10 miljardia puuta istutettaisiin Pakistanin. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, that was a statement. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Saan paljon rohkaisua siitä, mitä sanoitte. Sen jälkeen nyt sitten Lausin edustaja saa puheenvuoron. Honorable Co-Chair, my name is Kin Tong Nuanta member of the... Arvon puheenjohtaja Lan King, olen äh, kansallisen äh, äh, parlamentin jäsen ja haluaisin esittää kiitokseni tämän kymmenennen aasia parlamentin kumppanuustapaamisen järjestämisestä ja hienoista järjestelyistä. Me haluamme myös kiittää lämpimästä vastaanotosta, jota meidän delegaatiomme on saanut. Rouva puheenjohtaja, tämänpäiväinen aihe on hyvin tärkeä, ilmastonmuutos ja sen vaikutus ympäristöön ja talouteen. Tämä on aihe, josta on keskusteltu monilla äh, kansainvälisillä ja alueellisilla foorumeilla, ja siitä on tullut kuuma peruna äh, tämänpäiväisessä yhteiskunnassa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset äh, on tunnettavissa joka nurkassa maailmassa, jo myös minun kotimaassani Laosissa. Tämä on yksi suurimmista aikamme haasteista – se vaikuttaa erityisesti yhteiskuntiin ja ympäristöön. Sen vaikutukset ja seuraamukset luovat eh, uhan elintarviketuotannolle, merenpinta nousee, trooppiset eh, myrskyt ovat eh, lisääntyneet, samoin tulvat. Ilmastonmuutos on todellista. Minun valtuuskuntani haluaisi kertoa mitä, siitä, mitä tapahtui Laosissa. Trooppinen myrsky, joka tuli matalapaineen alueelta meren yltä kaukaa Laosista, mutta aiheutti erittäin vakavat tulvat Laosissa. Kaikki Laosin 18 provinssia kärsivät tuhoa varsinkin kun tämä myrsky toi mukanaan myös valtavat sateet. Tämä johti suuriin tulviin ja maanvyöryihin 16 provinssissa sekä myös pääkaupungissa. 110 ja 2999 kylää ja 38 ja, ja, ja tuhannet perheet joutuivat tämän kohteeksi. 54 ihmistä sai surmansa. Sadat ihmiset katosivat. 20 516 ihmistä jouduttiin eh, siirtämään muualle. Eli tämä oli kaikkein vakavin tulva koskaan. Ja tämä johti myös siihen, että jouduimme siirtämään vesivoimalan rakennusprojektia. Ja tämä johti myös siihen, että siellä paikalla olleita ihmisiä hukkui ja hyvin monet ihmiset jouduttiin siirtämään muualle. Miten tämä sitten vaikuttaa esimerkiksi alueemme taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen? No, koska kysymys on pienestä taloudesta, niin vaikutukset ovat pahat. 1946 taloa ja 9335 perhettä menettivät kotinsa ja vaikutus eh, esimerkiksi koulutuslaitokseen ja terveyspalveluihin olivat valtavat. 14 piirissä eh, terveyskeskukset kaatuivat, eh, samoin kuin myös vesipalvelut heikentyivät ja yli 300 koulua tuhoutui ja liikenteessä 416 tietä ja 52 siltaa vahingoittuu tai, tai vesi vain pyyhkäisi ne mennessään. Maataloudessa 1000 14 000 hehtaaria riisipeltoja ja yli 5 000 kalankasvatuslampea, yli 2 000 nautaa, ja yli tuhat sikaa ja hyvin paljon kanoja äh, tuhoutui äh, tämän myrskyn seurauksena. Nämä vahingot olivat todella raskaat meidän maallemme ja erityisen raskaat meidän sähköjärjestelmällemme. On totta, että ilmastonmuutos on globaali asia ja sen negatiiviset vaikutukset ovat erittäin pahat varsinkin köyhille ihmisille ja köyhille maille. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja tuoda esiin syvän kiitollisuuteni kaikille maille, kehityskumppaneillemme ja kansainvälisille järjestöille sympatiasta, humanitaarisesta avusta ja kaikesta, jota Laoksen kansa sai vastaanottaa. Varsinkin kaikki ne, jotka joutuivat tämän romahduksen kohteeksi tässä tämän vesivoimalan kaatuessa. Laos pitää ilmastonmuutoskeskustelua tärkeänä. Me olemme yrittäneet toteuttaa vihreätä politiikkaa ja Laoks, tavoitteena on, että 70 prosenttia Laoksen pinta-alasta olisi metsitetty vuoteen 2020 mennessä. Laos on myös esittänyt tukkien tuonnin kiellon Kans, kansainvälisellä areenalla Laos on ratifioinut koko joukon kansainvälisiä sopimuksia ilmastonmuutoksesta, kuten esimerkiksi vuoden 1994 sopimuksen, Kioton sopimuksen ja Pariisin sopimuksen. Meillä on myös kansallinen toimintasuunnitelma ilmastonmuutokselle – ja sen lisäksi lakiehdotus ilmastonmuutokseen liittyen. Ja se perustuu muihin yleissopimuksiin ja tästä tulee hyvä viitekehys, kun pyritään myös ulkopuoliseen yhteistyöhön. Laos on jatkuvasti tukenut ASEMin ja ASAPin toimintaa täydentävinä eliminä, kun vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä. Laosin parlamentti saa kun, sai kunnian, sai kunnian, sai kunnian toimia myös isäntänä 2012. Mutta joka tapauksessa me keskitymme ilmastonmuutokysymyksiin ja meidän korkein tavoitteemme on se, että saamme luotua tarvittavat olosuhteet ja sellaiset, ym, sellaisen ympäristön, jossa voimme huolehtia ihmisistä niin, että kaikki voivat elää rauhassa, jotta voimme edistää kestävää taloudellista kehitystä ja nostaa kansamme elintasoa. Kiitos puheenjohtaja. All right, uh, okay, it's a, uh, it's a, uh, my turn to call time, let's move. No niin, minun tehtäväni on nyt koronan nämä kolme seuraava puhujaa. Meillä on Norjasta seuraava puheenvuoro. Olkaa It has been really interesting to be here on... On ollut todella kiinnostava kuunnella tällä teitä kaikkia. Näemme, että Euroopalla ja Aasialla on samoja haasteita. your... Voisitteko esittäytyä ensin? But, uh, I'm from the... Niin olen juuri pääsemässä siihen. Olen Nor- Norjan parlamentista edistyksestä pu- puolueesta Algren Algren, josta on nimeni. Kun puututaan näihin ilmastonmuutos- ja talousasioihin – Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on säilyttää sääntöpohjainen moni, monentahoinen kauppajärjestelmä VTOssa. Mitään muuta tapaa ei ole olemassa, jotta voitaisiin varmistaa se, että pidetään kiinni eri periaatteista ja, ja vapaasta kaupasta kansainvälisellä tasolla. Protektionismin lisääminen ja nousevat kauppasodat saattavat hyvin kielteisesti vaikuttaa globaaliin ta- talouteen. Tämä on hyvin vakava tulevaisuuden näkymä aikana, jolla meidän olisi luotava lisää työpaikkoja ja, so- ja sopeuduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vahinkoihin ja varmistettava kestävää ja osallistava kasvu. Haluaisin nyt kiinnittää huomionne aloitteeseen, joka tehtiin aikaisemmin tänä vuonna Davosissa Norjan pääministerin toimesta. Hän järjesti korkean tason paneelin, joka koski kestävää, valtamerit, kestävää taloutta ja UK, YK yleiskokouksessa se esiteltiin New Yorkissa – 10 miljardia vuoteen 2015 mennessä haluttaisiin sijoittaa, jotta voidaan vastata kasvavan väestön tarpeisiin enemmän elintarvikeita, keitä mineraaleja ja liikennettä olisi saatava valtameristä. Ja olisi päästävän kestävään valtameritalouteen globaalista, jotta voidaan saavuttaa kestävää kasvua ja niin poispäin. On on, on opittava käyttämään valtameriä kestävällä tavalla. Tämä on avainasemassa, kun pyritään vastaamaan planeetan elintärkeisiin tarpeisiin tulevina vuosina. On aivan keskeistä, että Euroopassa ja Aasiassa tehdään yhteistyötä tällä alalla ja hyödynnetään valtavaa potentiaalia, kun rakennetaan globaalia valtameritaloutta. taloutta Norja on tehnyt aiheesta todella ehdotuksen YK ympäristökokouksessa ja siellä muun muassa puututtu muoviroskaan ja Norja on aloittanut ohjelman, jolla pyritään torjumaan mikromuoveja ja valtamerin muoviroskaa. Monet, suuri osa roskasta tulee joista. Toivomme, että saisimme kumppanimaat mukaan maailmanlaajuisesti, mukaan lukien useat Aasian maat, jotta voitaisiin ratkaista tämä merkittävä yhteinen ongelmamme. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much for your statement. Uh... Kiitoksia tästä puheesta. Haluaisin nyt pyytää Suomen puhujaa käyttämään puheenvuorossa. Olkaa hyvä. Yes, yes, yeah. Actually I had a... Uh, niin, puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys aasialaisille kumppaneillemme. Itse asiassa sain jo osittaisen vastauksen, mutta haluaisin hieman lisää. Mikä teidän näkemyksenne on, jos katsotaan erilaisia välineitä, millä tavalla vähentää CO2-päästöjä teidän maissanne? Onko kolme erilaista vaihtoehtoa. Markkinaperusteinen ratkaisu. Yksi niistä on tämä päästökauppajärjestelmä, niin kuin täällä unionissa. Toinen on asetukset, lainsäädännölliset äh, aset, säädökset. Eli lainsäädännössä määrätään, mikä on sallittua ja mikä ei. Tämä on myös mahdollisuus. Ja kolmas vaihtoehto kysymyksessäni on, on teknologinen yhteistyö tällä sektorilla, joka auttaisi vähentämään CO2-päästöjä. Mikä näistä olisi kaikkein houkuttelevin tapa mennä eteenpäin asiamaissa? Tämä on siis kysymys jollekin aasialaiselle vastapuolelle. Please, yes, please. Um, I think the experience... No, Kioton pöytäkirjan ja sen täytäntöpanon kokemukset ovat osoittaneet, että markkinapohjaiset lähestymistavat ovat hyvin tehottomia, kun pyritään saavuttamaan näitä tavoitteita kansainvälisessä neuvottelussa käydään hyvinkin kiihkeitä keskustelua tästä, koska on useita ei-markkinapohjaisia lähestymistapoja eh, käsittelyssä. Ja siellä on aikamoinen kiista siitä, pitäisikö laajentaa markkinapohjaisia lähestymistapoja vai pitäisikö itse asiassa valita tällaisia eh, luovia ei-markkinapohjaisia lähestymistapoja pikemminkin. Meille kun ajatellaan sitä, mikä olisi kaikkein tehokkainta, niin eh, kaikkein tehokkaimpia olisivat ne tavat, joilla nopeutettaisiin eh, siirtymistä fossiilienergiasta uudistuviin energialähteisiin. Eikä tämä ole joko tai. Kyllä me tarvitsemme lainsäädäntöä, jo, hall, jotka, joiden kautta hallituksia voidaan pakottaa toimimaan er, erityisesti toimeenpanevaa puolta niin, että todella ryhdytään siellä sitten eri toimiin, jotka ovat tarpeellisia, jotta voitaisiin nopeuttaa tätä energiasektorin uudistusta. Ja sehän edellyttää lainsäädäntöä niin, että varmistetaan, että rahoitus toimii ja, ja että on tiettyjä kattoja ja selkeät aikataulut face-outia varten. Ja toivottavasti myös lainsäädäntöä, jonka kautta saadaan aikapuitteet sille, kuinka voitaisiin lopettaa fossiilipolttoaineiden käytön laajeneminen edelleen. Asiassa on paljon maita, joissa on merkittävää ja kunnianhimoista kansallista toimintaa Pariisin tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta monet maat kuitenkin edelleen käyttävät yhä enemmän hiilivoimaa lämpövoimaloissa, satoja lämpövoimaloita ja putkistoja menee pitkin ja Aasiaa Joten kyllä tähän tarvitaan selkeää lainsäädäntöä, niin että voidaan varmistaa se, että poliittista tahtoa löytyy tämän pysäyttämiseksi. Sitten tietenkin teknologinen yhteistyö on äärettömän tärkeää merkittävää edistystä on tapahtunut Kiinassa esimerkiksi ja on aurinkoenergiataloutta laajennettu merkittävästi sen pitäisi olla esimerkkinä monille muille Aasian maille. Tarvitaan teknologian yhteistyötä, koska on muita sopimuksia, esimerkiksi VTOn alaisia sopimuksia jotka ovat esteitä tällä tiellä. Uskon, että Kiinan kokemus on hyvä esimerkki tästä. Kyllä me tarvitsemme selkeästi poliittista tahtoa niin, ettei olisi mitään esteitä teknologian siirrolle ja, ja sellaisen teknologian käytölle, joka sen mahdollistaa tekijänoikeudet, kansalliset patenttisopimukset ja muut olisi näin ollen uudelleen tarkasteltava. Yeah, please. Thank you uh, for the question. Very interesting and... Kiitos tästä kysymyksestä. Se oli kovin mielenkiintoinen. Ja koska pyydettiin vastausta Aasian näkökulmasta, niin mielelläni äh, vastaan. Olen samaa mieltä asiantuntijan kanssa, joka tässä jo äh, vastasi. En usko, että tässä on joko tai tilanne, vaan meidän täytyy yhdistää kaikki mahdolliset ponnistelut, jotta voimme vastata näihin kriittisiin haasteisiin. Yhtäältä kyllä lainsäädäntö on ehdottoman tärkeää, koska ilman lainsäädäntöpuitteita voi olla hyvinkin vaikea saavuttaa se, mitä haluamme. Joten ei ole epäilystäkään siitä, että tarvitsemme kunnollista lainsäädäntöä. Teknologinen muutos ja tiedon vaihto ovat tärkeitä. Nämä ponnistelut on yhdistettävä kapasiteetin rakentaminen, taloudellinen tuki, kunnollinen budjetointi sekä näiden tavoitteiden integroiminen kansallisiin kehitystavoitteisiin voisi olla tie eteenpäin. Ja vaikka me puhumme Aasiasta laajemmin, yksi koko ei sovi kaikille, mutta kuitenkin ajatellen sosiotaloudellisia ja muita olosuhteita, niin on, nämä ovat yhteisiä haasteita, joihin voidaan vastata sillä, että identifioidaan kriittiset asiat, oikeat kurssit ja sitten pyritään löytämään ratkaisu yhdistämällä eri mahdolliset menetelmät. Kiitos. Uh, may I just add uh, one point? Lisäsin vain yhden kohdan. Olen samaa mieltä asiantuntijan kanssa siitä, että, että ole oikein tehokasta, mutta Kiinassa erityistä on se, että tälle onnistumiselle on se, että Kiinan poliittinen johtajuus ja poliittinen järjestelmä – sosialistinen järjestelmä on erittäin tärkeässä asemassa. Kiina on poliittisesti hyvin keskitetty. Itse ajattelen siis, että tämä on erittäin tärkeä osa, jolla viedään kaikkea eteenpäin. Would I like to? Uh, yes, please. Uh, uh, niin haluaisinkin uh, tästä kysyä teiltä, hyvä puheenjohtaja. Onko, onko perää uutisissa, jotka ovat nyt kansainvälisessä mediassa, myös BBCllä? Sehän on vielä hyvin luotettava lähde, ja siellä todetaan, että satelliittikuvat osoittavat, että on satoja hiilivoimaloita rakenteilla tällä hetkellä Kiinassa. Voitteko vahvistaa tämän? Sorry, I, I, I didn't quite catch up. En nyt oikein ymmärtänyt teidän kysymystänne. My question So... Niin voin toistaa sen vielä. Todella kansainvälisessä mediassa juuri tällä hetkellä on liikkeellä uutisia ja satelliittikuvia, jotka äh, osoit, näyttävät, että Kiinassa on tällä hetkellä rakenteilla satoja hiilivoimaloita. Kuten tiedämme, Kiina on keskitetty valtio. Miksi näin tapahtuisi? Olen äh, saanut nämä tiedot BBCltä. Well, uh, I, I can tell... Uh, no en voi tähän sanoa mitään, koska minulla ei ole mitään tietoa tästä. Ja jos jos näin olisi, niin kyllä me otamme käyttöön toimenpiteitä, joilla tätä hillitään, mutta minulla ei ole mitään tällaista tietoa tällä hetkellä. Kiitoksia tästä kysymyksestä. So, okay. All right, now let's move to the next speaker from uh, Indo- Sitten menemme seuraavan puhujaan Indonesiasta. Uh, yes, she will speak in his home language. Hän puhuu omaa kieltään ja meillä on tulkkaus kyllä olemassa. Good afternoon. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää.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 Ensinnäkin sallinette sen, että voimme esittää arvostuksemme Euroopan parlamentille siitä, että se on isäntänä tässä parlamentaarisessa kumppanuuskokouksessa. Sri Karti Handayani, member of the House of Representative of the Republic Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk kontribusi pada diskusi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's discussion. Jotta olisi mukana tämän keskustelussa, haluaisin ottaa esille useita eri kohtia. Indonesia berbagai pandangan global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimediasi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 Indonesia shares the... Indonesia on teidän kanssanne samaa mieltä siinä, että ilmastonmuutos on monialainen ongelma, joka vaatii monialaista lähestymistapaa, jotta voidaan lieventää sen vaikutuksia. Kun puhutaan taloudesta, olemme sitä mieltä, että meidän täytyy yhdistää talouskasvu siihen kiireeseen, joka meillä on saada aikaiseksi ympäristöllistä kestävyyttä. Indonesian hallitus tällä hetkellä tekee parhaansa jotta se voi rinnastaa kansallisen politiikan maailmanlaajuisen vihreään kasvuun. Meidän hallituksen politiikkamme muun muassa RDDD plussaan suhteessa uuden metsäkäyttökiellon käyttöönotto myös turvemailla on, sitä on pidennetty, sen tavoitteena on parantaa maankäytön suunnittelun prosesseja ja näin myös parantaa tietojärjestelmiä ja tietojen keruujärjestelmiä. Näin voidaan saavuttaa eh, Indonesian matalapäästöiset kehitystavoitteet. Contoh lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example in our Toinen esimerkki ponnistuksista meidän avulla pyritään lisäämään politiikkamme kestävyyttä. Pyrimme vahvistamaan pakollisia kansallisia palmuöljyn kasvatustandardejamme niin, että ne ovat yhdenmukaiset kansainvälisten standardien kanssa – Hallitus tekee korjaavia toimenpiteitä jatkuvasti maan laajenemisen kieltämiseksi. Kansalaisyhteiskunta ja hallitus ovat mukana metsän palauttamisessa ja esittää rajoituksia palmuöljyn käytölle. Palmuöljy kasvatuksen, palmujen kasvatuksen rajoittaminen on jälleen käsittelyssä parlamentissa. Palmuöljyplantaasien ja due diligence periaatteen huomioon ottaminen on tässä suhteessa tärkeää. Barukan terus menjadi harapan terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi emisi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 terbaik menuju eh, berkelanjutan energi keamanan eh, diversi divers fi, eh, diversifikasi Renewable energy continues to be our best Uusiutuva energia on paras toimimisen suhteen, että voidaan säästää ympäristöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja samalla kuitenkin päästään kasvutavoitteisiimme. Ympäristöystävällisen energiapolitiikan siirtyminen on osa talouden kasvatusta ja työpaikkojen luontia. Kansainvälisen uusiutuvan energialähtöviraston mukaan 7,7 miljoonaa ihmistä kuuluu tähän toimialaan jo kautta maailman. Indonesian hallituksen Parlamentti on sitä mieltä, että meidän kannattaa lisätä ponnistuksia, että voidaan lisätä tietoisuutta parlamentaarikkojen joukossa siitä, miten tärkeää uusiutuva ja kestävä energia on. Muutama päivä sitten olimme mukana toisessa parlamentaarisessa foorumissa, joka käsittelee kestävää kehitystä ja se keskittyy kumppanuuteen ja kestävän energian kaikille. Kyseessä on Indonesian aloite ja tällä hetkellä ainoa parlamentaarinen foorumi, jossa käsitellään näitä aiheita ja kestävän kehityksen tavoitteita. Näin pyrimme myöskin jakamaan parhaita käytäntöjä, joita saamme energiaturvallisuutta ja monimuotoisuutta aikaiseksi. Ladies and gentlemen,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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant role of an economy. Tämä on tärkeä osa taloudellista toimintaa, kuten kaikessa ta- taloudellisessa toiminnassa nimenomaan kauppa liittyy hiilidioksidipäästöön. Siitä syystä meille on tärkeää, että parannamme sitä, että voidaan saada käyttöön ympäristöystävällistä teknologiaa, palveluita ja hyödykkeitä, jotta voidaan tukea siirtymistä matalahiilitalouteen. Yksi niistä toimenpiteistä, joka voitaisiin ottaa käyttöön, on kaupan lisääminen ympäristöhyödykkeissä. VTO, joka on sääntöpohjainen monenvälinen kaupankäyntijärjestelmä. Tällä hetkellä käydään neuvotteluita ympäristösopimuksesta, joiden tavoitteena on hyödyntää 54 ympäristöhyödykettä, jotka saavat tariffialennuksen, josta sovittiin vuonna 2012. Ja nyt sitten laajentaa se myös ympäristöpalveluihin. Olemme sitä mieltä, meidän täytyy tehdä lisää, jotta voimme nopeuttaa näiden sopimusneuvotteluita niin, että ne saadaan valmiiksi oikeanaikaisesti Pariisin sopimuksen tueksi. Ja näin päästään myös YK kestävän kehityksen tavoitteisiin. Voi ei. Ei toi tulkkikaan mitään tulkkaa, sehän vaan lukee tuolta paprosta noin. Mm. like to raise is in... Haluaisin ottaa esille sitten kohdan, joka liittyy kiertotalouteen. Indonesian hallitus pyrkii siihen, että mennään lineaarisesta taloudesta, jotta voidaan helpottaa taakkaa, joka kohdistuu luonnonvaroihin, samalla kuitenkin rohkaista edelleenkin talouskasvuun. Politiikka, joka koskee jätehuoltoa, on otettu käyttöön, kun taas aloitteet, kuten esimerkiksi kaatopaikka, voimalat, jotta jätteitä voidaan hyödyntää energiatuotannossa, tukee sellaista taloutta, joka käyttää uusiutuvia energialähteitä. Luonnostaan kiitoksia. Thank you, honorable member. Kiitoksia arvoisa Indonesian edustaja tästä puheenvuorosta. Paljon myönteisiä ajatuksia on käynnissä ja huomioin, että otitte esille palmuöljykysymyksen. Tiedän, että siinä on ollut erilaisia keskusteluja EUn, Indonesian, Malesian kanssa. Ja käsittääkseni nyt on päästy kompromissiin, joka hälventää monia näitä teidän pelkojanne. Eli parlamentaarikot ovat käyneet, ovat nähneet jotkut näistä haasteista. Pohdinpahan vain, että haluaisiko asiantuntijamme vastata johonkin näihin ajatuksia, joita täällä esitettiin. Eli esimerkiksi ympäristöhyödykkeiden kaupan kasvattaminen. Tai onko jotain tässä suhteessa? Haluatteko kommentoida vai mennäänkö eteenpäin? Mutta siis monia mielenkiintoisia ajatuksia ja haluan palata sitten vielä asiaan. Ja tiedän, että Norjan kollegamme otti sen esille. Se oli tämä muovikielto. Ehkä siihen voidaan palata sitten, kun kaikkien puheenvuorot on käyty. Seuraavaksi meillä on senaattori Italiasta, Francesco Giacobbi. Käsittääkseni tämä on toinen puheenvuoro kuin se, jonka esitätte lopussa. Yeah. Madam Chair, yes, it's a... Uh, niin, puheenjohtaja, kyllä tämä on aivan toinen puheenvuoro, kun lopussa ajatukseni täällä vahvistuivat vain kun olen täällä kuunnellut puheita. Nämä ovat oikeastaan henkilökohtaisia kantoja, niin aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä ja Asepia mahdollisuudesta esittää jotakin huomioita. kuten Kiinan edustaja sanoi aikaisemmin, <laughs> vähän samantapaisesti minunkaan englanti minunkaan niin, niin minun e- englantini on e- opetus Sisiliasta e- aika vahvalla aksentilla puhun, jos tämä on liian vaikea teille, niin voitte kertoa, niin kyllä voin siirtää oman äidinkielen Italian. Minulla on kyllä kolme kysymystä, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja ne ovat saaneet vahvistusta sitä, mitä täällä on kuullut. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos ei tunne rajoja. Tämä toteamus alussa todettiin, ja se on hyvin tärkeä toteamus. Kyseessä on yhteinen ongelma. Olemme kuulleet Norjan ystäviltä valtameristä. Kun puhutaan valtameristä, puhutaan monista maista, joihin valtameret vaikuttavat. Toisaalta vielä tänäkin, tänäkin olen Tänäkin päivänä olen kuullut kertomuksia kansallisista toimista ilmastonmuutosta ja ympäristönmuutoksen vastaan, en ole kuullut niinkään paljon yhteisistä ponnistuksista, naapurimaiden yhteisistä hankkeista esimerkiksi kun puhutaan yhteisestä ongelmasta, niin se on usein erittäin vahvasti yhteinen ongelma naapurimaille. Pitäisikö meidän rohkaista tällaista yhteistyötoimintaa ja hankkeita erityisesti naapurimaiden välillä? Toinen kysymys, Sari, liittyy siihen, mitä tähän mennessä on tehty. Ja on, on myönnettävää Italian parlamentin jäsenenä. En voi olla tyytyväinen siihen, että Italia – on ratifioinut Kioton pöytäkirjan ja tehnyt niin olen tyytyväinen siis, että on allekirjoitettu tämä ja ratifioitu mm, Kioton pöytäkirja ja ryhdytty toimiin allekirjoitettu Pariisin sopimus, mutta kuitenkin pohdin vielä, mikä sitten oikeastaan on muuttunut yleisesti ilmastonmuutoksen osalta. Mitä olemme tehneet, jotta olisimme voineet tiedota koko yhteiskunnalle niin siitä, että kaikilla toimilla, joita teemme, voi olla myönteisiä vaikutuksia tavoitteeseen pääsyssä. Eihän tämä ole mikään urheilukilpailu, vaan kyseessä ovat voitteet joiden kautta maailmasta tulisi parempi paikka elää. Mitä siis teemme niin, että voisimme rohkaista omia yhteisöjämme osallistumaan tähän, näihin yleisempiin hankkeisiin? Minun mielestäni ei juurikaan ole tehty yleisön, osalta jonkun verran kampanjoita, mutta ei, riittävästi. Ja tästä pääsen kolmanteen asian, eli vaikutus talouteen, joka onkin tämän paneelin tehtävä tänään. Minun mielestäni ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia ja mahdollisia etuja. Myöskin olemme täällä kuulleet teknologian pyyntöjä, ympäristöystävällisen teknologian kaipuuta yhteistyöhankkeita ja sitä, että kehitettäisiin tapoja, kuinka voitaisiin käyttää maata, maatalouteen tehokkaammin, kuinka voisimme käyttää koneita, jotka toimivat toisella tavalla kuin nykyiset. Kyllä tämä on mahdollisuus erityisesti kehittyneille maille, maille kuten Italia, jotka pitävät itseään yhtenä parhaista maista, jossa voitaisiin tuottaa koneita, joita voidaan sitä käyttää kaikkialla maailmassa. Kysynkin itseltäni, mitä olemme tehneet tähän asti ja mitä meidän pitäisi lainsäätäjänä tehdä. Mehän olemme lainsäätäjiä. Me olemme niitä, jotka osallistuvat toimintapolitiikan kehittämiseen, jota sitten hallitukset täytäntöön panevat. Mitä meidän pitäisi tehdä enemmän niin, että saisimme tähän laajaan hankkeeseen myös yksityisen sektorin ja voi investointeja niin, että voitaisiin ratkaista niitä ongelmia, ei ainoastaan, että autettaisiin omia maitamme olemaan ympäristöystävällisempiä, vaan myös niin, että voitaisiin investoida niihin maihin, joissa teknologiaa ei vielä ole riittävästi, niin että voimme hyödyntää myös näitä taloudellisia mahdollisuuksia. Sitten lopuksi vielä, mikään siitä, mitä teemme, ei ole tehokasta, ellemme toimi niissä maissa, joihin tämä eniten vaikuttaa, jotka ovat pyytäneet apua – Täällä on toinen ryhmä, joka puhuu maahanmuuttokysymyksistä, jotka liittyvät luonnonkatastrofeihin. Tämä on merkittävä aihe, emmekä voi unohtaa sitä. Se liittyy myös taloudellisiin analyyseihin. Se, mitä me teemme omissa maissamme silloin, kun meillä on onni elää kehittyneemmissä maissa, meillä on kehittyneempää teknologiaa, meillä on mahdollisuus tehdä asiat paremmin kuin ehkä muissa maissa. Pitää muistaa, että meidän, että, että viemme toimiamme jos emme vie näitä toimia niihin maihin, joissa niitä todella tarvitaan, se tulee vain pahentamaan humanitaarisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja sitä seuraa sitten väestön muualle siirtymisiä. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon, hyvin paljon asioita, hyvin paljon mietittävää. Ihan vain vastauksena teidän ensimmäiseen asianne, kohtaanne meidän täytyy puhua enemmän yhteisistä toimista naapurimaiden kesken. Muutama viikko sitten minä kävin ASEANin parlamentaarisella foorumilla ja ensimmäistä kertaa tunsin, että kaikki parlamentaarikot kymmenestä ASEAN maasta puhuivat kaikki ilmastonmuutoksesta hyvin samalla tavalla. Tämä on valtava loikkaus eteenpäin verrattuna aikaisempiin vuosiin. Ja minä uskon ja toivon, että tämän kaltaiset keskustelut vievät eteenpäin. Esimerkiksi projekteihin. Täällä puhuttiin palmuöljystä, se ei koske vain Indonesiaa, vaan monia muitakin maita. Ja vaikuttaa koko ilma, ilmastoon ja ilmaperään tuolla alueella. Eli mitä tahansa tekee, niin täytyy huomioida myös naapurimaat. Se on tärkeää, koska minä uskon, että Euroopan unioni on tällainen projekti, jossa me olemme identifioineet monet asiat, jotka teemme yhdessä. Meillä on projekteja, jotka menevät itse asiassa kaikki eri sektorit lävitse. Minä työskentelen kestävän rahoituksen parissa, kollegat työskentelevät kiertotalouden parissa tai lii- kestävän liikenteen parissa. Joten minä tiedän, että Tätä työtä jatketaan. Mutta ehkäpä Ronakpil voi vielä kertoa, onko jotain projekteja, jotka te voisitte identifioida. Ja sitten kolmas asia mahdollisuuksista kehitysmaille. Ja mitä meidän pitää tehdä politiikan luojina, ja miten meidän tulisi investoida niihin. Ehkäpä kollegamme Romaniasta voisi kertoa, mitä me voisimme tehdä, jotta saisimme tämän viestin lävitse ihmisille. Ja sitten lopuksi nämä kommentit, joita senaattori teki. Meidän täytyy puhua nimenomaan niille maille, joihin tämä on iskenyt kaikkein eniten. Ja tehän olette yksi niistä joten ehkä voisitte antaa meille jotain ehdotuksia siitä, miten mennään eteenpäin. Te teitte jo tässä aikaisemmin ehdotuksia, mutta ehkä teillä on jotain muitakin ajatuksia. Joten ihan missä järjestyksessä tahansa, olkaa hyvä. on the matter of supporting... Kun puhutaan siitä, että tuetaan tuolla kentällä olevia hankkeita, niin haluaisin toistaa vetomukseni siitä, että kehittyneet maat käynnistäisivät vihreän ympäristörahaston toisen vaiheen ja ehkäpä Italia haluaisi osallistua tähän. Täytyy kiittää Italiaa kyllä siitä, että se on ollut yksi ensimmäistä maista, joka on sanonut, että tällainen häivytys tehdään vuodesta 2025. Häivytetään siis hiilen käyttö. Eli ehkäpä se haluaa nyt olla mukana tässä prosessissa. Kehittyvistä maista tulee useita hankkeita, joita voidaan rahoittaa tällä vihreä ilmastorahastolla. Tietysti kaikki ei ole mennyt ihan putkeen näiden hankkeiden kanssa. Joitakin parannuksia voidaan tehdä, mutta meillä on myös useita mahdollisesti hyviä hankkeita, jotka tulevat näistä tästä rahastosta ja tämä on nyt putkessa jo kahden vuoden ajalle. Eli se on tämä yleinen vetoomuksemme, jotta toiminta alkaisi uudelleen. Haluaisimme painottaa asiaa, koska tämä on se pääasiallinen rahoituspuoli YK on puitteissa. Jos vihreässä ilmastorahastossa ei onnistuta, niin toisen kaltaista tällaista mahdollisuutta ei ole sitten kehittyville maille. <sighs> I will try to answer some of the points. Yritän vastata joihinkin näihin asioihin, joita kollega Italiasta otti esiin ja joita puheenjohtaja esitti. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ilmastonmuutos on erilaista. Meillä on erilaisia tarpeita, erilaisia haasteita eri puolilla maailmaa. Minä tulen tällaisesta Äh, kohtuullisen hyvästä maasta ja meillä ehkä kesti hieman kauemmin ennen kuin me ymmärsimme nämä vaikutukset, mutta viime vuosina näkee ilmiöitä, joita ei aikaisemmin ollut, kuten äh, äh, kuivuminen, äh, tulvat, äh, aavikoituminen, tällaisia asioita. Meillä on tällaisia ääri vaikutuksia, joka vaikuttaa myös hyvin paljon meidän talouteemme. Mutta perustuen sille, että meillä on erilaisia tarpeita ja erilaisia haasteita, niin meillä on siitä huolimatta yhteinen pohja ja sitä tulisi rohkaista. Ja se on se lähtökohta, mikä meillä tulee, olemaan, tulee olla poliittisella tasolla, koska jos me puhumme muutoksesta ja ja esimerkiksi hiilen käyttämisen lopettamisesta, niin yksi asia, jota me tarvitsemme, on rohkeus. Psykologisella tasolla on muutosvastaisuutta, se on ihan normaalia, mutta eihän tässä ole kysymys mistään mukavasta, helposta muutoksesta ja tämä tuo mukanaan myös kustannuksia. Mutta hyvä uutinen on kuitenkin se, että tänä päivänä nämä kustannukset ovat maksettavissa, eikä niin kuin jokunen vuosi sitten, kun teknologiat olivat vasta testivaiheessa. Nyt meillä on jo teknologioita, joita on tuotu markkinoille ja talouksiin. Joten tällä hetkellä on kohtuullisen edullista tehdä tällaisia päätöksiä pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä. Sitten mitä tulee näihin yhteistyöprojekteihin jäsenvaltioiden, naapurivaltioiden kanssa, Tämä on ehkäpä nimenomaan se askel, joka on otettava ja puhuttava esimerkiksi energiavarmuudesta, energiamarkkinoista, koska su- tämä on se suurin pelko, joka pitää meidät hiili- ja fossiilienergian käyttäjinä. Kaikki sanoo, että me tarvitsemme jonkinnäköisen backupin energiajärjestelimme. Jos me ratkaisemme nämä pelot ja äh, varmuusongelmat, niin uskon, että on helpompi siirtyä kohti äh, nolla hiilitaloutta. Pidin myös tästä kommentista, joka liitti sitä, että ilmastonmuutos tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Haluaisin palata siihen, mitä kollegamme Norjasta edistyspuolueesta sanoi meristä Minun puheenvuorossani yritin keskittyä teknologiaan ja rohkeuteen. Ja minulla on esimerkki projektista, jossa on äh, äh, näitä mm, leväfarmeja, joka käy syötäväksi Tällaiset teknologiset asiat ovat mahdollisuuksia ja, ja meidän täytyy keskustella yhdessä tällaisista, koska joskus yksi ratkaisu voi sopia yhteen osaan maailmaa, mutta ei toiseen. Esimerkiksi minun maassani meillä ei ole merta, mutta meillä saattaa sitten olla muita keinoja hoitaa tätä ongelmaa. Meillä esimerkiksi on yksi suurimpia metsäalueita, joka on myös sitten tällainen vihreä keuhko, joka puhdistaa ilmaa. Joten heti kun meillä on rohkeutta ja tällaisia mahdollisuuksia keskustella asioista yhdessä, niin siis haasteemme ovat erilaisia, mutta ne vaikuttavat meihin kaikkiin globaalisti. Uh, my response to the question... Vastaukseni tähän kysymykseen, joka koski sitä, kuinka kehittyneet maat voisivat käyt- auttaa kaikkein haavoittuvimpia maita. Minun on uskoakseni tämän tyyppinen foorumi, kuten Euroopan ja Aasian parlamentaarinen kumppanuusfoorumi on aivan parhaita paikkoja, missä tällaisia keskusteluja voidaan käydä ja voidaan hahmotella tietä eteenpäin. Meillä on 14 kumppanuutta ja kehittyneet maat ovat ilmaiset kiinnostuksensa kehittää tällaista kumppanuutta ja tukea näitä haavoittuvimpia maita. Ja on aivan mahdollista, että meillä olisi jonkinlaisia strategisia mekanismia, joiden kautta tämä onnistuisi ja jotta tällainen yhteistyö olisi mahdollista kun puhutaan omasta maasta, niin Bangladesista. Se on yksi kaikkein haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten kannalta. Olemme perustaneet Bangladeshin ilmastonmuutos erityisrahaston omilla varoillamme. Mikäli kehittyneitä maita tämä kiinnostaa, nekin voivat eh, osallistua tähän eh, ilmastonmuutosrahastoon, jonka olemme omilla varoillamme perustaneet voidaan sitoutua maiden investointisuunnitelmiin ja esimerkiksi ilmasto- ja metsäsuunnitelmiin. Meillä on myös Delta-suunnitelma 2100, jonka olemme hyväksyneet, joka edellyttää myös suuria investointivaroja, jotta se voitaisiin tehokkaasti täytäntöönpanna. Paljon mahdollisuuksia on siis sen avun antamiseksi ja uskon, että on tärkeää ilmaista kiinnostuksesta ja, ja todella saada toteutettua nämä neljä rakentavaa kumppanuussuhdetta. Kaikkein tärkein asia on se, että löytyy poliittista tahtoa niiltä mailta, jotka haluavat lähteä tällaisiin kumppanuuksiin mukaan. And I'm sorry that... Kiitoksia kovasti. Valittelen, että Taimaa nyt on joutunut näin pitkään odottelemaan, mutta teidänkin jäl- jälkeen tulee vielä muita nyt on Taimaalle puheenvuoro. Kiitoksia. Hyvät puheenjohtajat, arvoisat vieraat, hyvät naiset herrat. Kiitoksia, että annoit minun mahdollisuuden kertoa Taimaan kokemuksista. Ei voida kiistää, etteikö ilmastonmuutos olisi yksi kaikkein suurimmista ihmiskuntaa koskevista haasteista. koska se aiheuttaa hallitsemattomia luonnonoikuja ja sitä täytyy tehokkaasti täytäntöön panna Yhteistyö eri sidosryhmien välillä, kaikkien eri tasojen välillä on tarpeen, että voidaan ratkaista tämä ongelma. Kansainvälinen työjärjestö on arvioinut, että ilmastonmuutos uhkaa 1,2 miljardia työpaikkaa, varsinkin maataloustuotannossa kalastuksessa ja metsäteollisuudessa. Tämän seurauksena ilmastonmuutoksen hallinnoinnissa täytyisi toimia ennaltaehkäisevämmin. Luonnollisesti yhteinen, mutta eritelty vastuu jokaisen omien voimavarojen mukaan. YK-puitteiston myötä ja sen yleissopimuksen mukaan, joka koskee ilmastonmuutosta, kehittyneempien maiden täytyy olla johtavissa asemassa, kun ne vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden tulee auttaa kehittyviä ja vähiten kehittyneitä maita näiden työssä. Hyvät naiset ja herrat, maantieteellisen asemansa ja trooppisen ilmastonsa vuoksi Taimaa on joutunut vuosikymmeniä kamppailemaan ilmastonmuutosvaikutusten kanssa. Selkeä merkki tapahtui vuonna 2011, kun Taimaa sai nähdä pahimmat tulvat koko kokonaisen puolen vuoteen sata, miltei kaksi kolmasosaa maasta joutui tulvien alle ja näin ma- talouttakin haavoitettiin vakavasti, kuten myöskin teollisuustuotanto ja taloutta yleensä. Erilaiset tekijät johtavat työttömyyden kasvuun ja investoijien luottamus laski. Maailmanpankki arvioi, että nämä haittavaikutukset olivat noin 44 miljardia Yhdysvaltain dollaria arvoltaan – joka johtui tai maan talouden laskuun. Ilmastonmuutos on yksi Taimaan prioriteetteista ja se, täytyy, se on sisällytetty kansalliseen talouden ja yhteiskunnan kehityssuunnitelmaan vuodesta 2012 ja on ollut voimassa kansallinen strategia puitteista, jonka tavoitteena on parantaa koulutusta, tiedonsaantia Äh, ilmastonmuutoskysymyksestä. Lieventäminen ja mukautuminen. Me uskomme, että voimavarojen vahvistaminen joiden avulla voidaan mukautua ilmastonmuutokseen haavoittuvilla aloilla, kuten esimerkiksi vesivaroissa ja jätehuollossa, maataloudessa ja turvallisuuspuolella, ovat avainasemassa, kun pyritään vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutusta. Hyvät naiset ja herrat, parlamentaarikkoina meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä hallinnollisten mm, osapuolten kanssa, jotta voimme yhdessä globaalisti pureutua tähän haasteeseen. Ja me tarvitsemme tehokasta lainsäädäntöä, joka on hyvä työkalu tässä suhteessa. Lait ja asetukset mm, ovat asioita, joiden tulee olla ajanmukaisia ja niitä tulee myös suunnitella kannattaa kokonaisvaltaisesti. Voidaan huomioon ne taloudelliset vaikutukset, joita ilmastonmuutoksella on, niin Taiman tapauksessa. Meillä on paljon lainsäädäntöä, jota kansallinen parlamentti on hyväksynyt. Ja näin olemme ratifioineet myös Pariisin sopimuksen. Ja meillä on lainsäädäntöä, jonka avulla pyritään myöskin tukemaan luonnollisia voimavaroja ja tukemaan kunnollista jätehuoltopolitiikkaa. Nämä toimenpiteet mahdollistavat sen, että hallituksella on tehokkaat juridiset välineet, joka avulla se voi pureutua näihin ongelmiin. Hyvät naiset ja herrat, Vuonna 2011 tulvien vuoksi Taimaa on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Ei pelkästään yksityisen ja julkisen sektorin, vaan myös yksilöiden täytyy suhtautua ilmastonmuutokseen vakavasti. Tämä tilanne vaatii täyden tuen kaikilta sidosryhmistä, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ja tehdä yhteistyötä, jotta tästä maasta, maailmasta tulisi parempi paikka meille ja seuraavalle sukupolvelle. Kiitoksia. Thank you very much, Thailand. Um, I welcome your... Kiitoksia, Taimaa. Tämä oli oikein hyvä lausunto, mutta kun tässä on aikaa vähän vähän, niin siirrytään seuraavaan puhujaan Filippiineille. Sitten meillä on vielä Brunei, Vietnam ja Kypros, jotka puhuvat. Ei näytä olevan muita, joten puhujalista suljetaan. Filippiinit ensin. Jospa voisitte puhua lyhyesti. Chair, uh, this is just a question. nopeasti tämä on vain kysymys. Täällä kaksi avainpuhuja painotti sitä, miten tärkeää tai eh, ehdotonta on rahoitus, kun puhutaan eh, toimenpiteistä, jolla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kaikkein tärkein ASEP 10 asiakirja eh, on tämä julistus, jonka me hyväksymme huomenna. Korjatkaa, jos olen erehtynyt, mutta vaikuttaa siltä, että tässä julistuksessa ei viitata ilmastonmuutosrahoitukseen. Joten kysymykseni puhujille, alustajille on, suosittelisitteko te, että tämä julistus, jonka hyväksymme huomenna, että siihen otettaisiin mukaan myös rahoitus? kun luin nopeasti tämän luonnoksen läpi, niin ainoa kohta, jossa on ehkä hieman viittauksia rahoitukseen, on kohdassa 26. Haluaisinkin tietää, otetaanko teidän mielestänne tässä tarpeeksi huomioon tämä. Tässä sanotaan, että ASEP vetoaa kansainvälisiin lahjoittajiin jotta voidaan noudattaa Pariisin sopimuksen tavoitteita. En tiedä, minusta tässä ei nyt tarpeeksi huomioida ilmastonmuutosrahoitusta. Pitäisikö tämä ottaa siihen mukaan? Tämä on jo aikamoinen mahdollisuus, että me voimme ottaa sen mukaan. En tiedä, onko mahdollista esittää tällaisia tarkoituksia, mutta haluaisin kuulla, pitäisikö tämä ottaa myös tässä Kiitos. For that. I can actually clarify it. I mean, there was an opportunity... Niin selvennyksiä. Täällähän oli mahdollisuuksia tehdä tarkistuksia tähän julkilausumaan ennen kuin kokoukset alkoivat, koska sitten teksti jaettiin kaikille jäsenille. Meillä oli myös lopullinen laadintatapaaminen tänä aamuna, jossa kuka tahansa jäsen olisi voinut puuttua asiaan ja ehdottaa muutoksia. Nyt valitettavasti tässä vaiheessa julkilausumasta kaikki osapuolet ovat jo sopineet ja nyt on hyvin vaikeaa enää palata siihen ja tehdä muutoksia, mutta pa- pa- panee merkille nämä huolet, niitä olisi vahvemmin viitattava ilmastonmuutosrahoitukseen ja mahdollisesti kun puhutaan tulevista ASEPin julkilausumista, niin voitaisiin ottaa näitä mukaan. Nyt tuo tilanne on se, että kaikki ovat hyväksyneet tämän julkilausuman ja ymmärrän, että se on jopa jo nettisivuilla, joten nyt olisi aika vaikeaa enää, enää kutsua koolle kaikkia ASEPin osapuolia kokoon ja tehdä muutoksia. Eli jos teillä on huolia tähän liittyen, niin panemme ne kyllä merkille ja mikäli joku paneelisti haluaisi kommentoida, niin se on mahdollista, mutta kun aika on aika vähän, niin voisin siirtyä muihin puhujiin. Mutta panen tämän asian merkille ja varmistan, että, että toi, otamme tämän huomioon. Very, briefly. Uh, ja Ihan nopeasti. Niin menettely tavallisesti tämä on nähtävästi totta, eli että emme voi enää tehdä tarkistuksia, mutta haluaisin vielä kuulla puhujilta, on, eikö olisi välttämätöntä, että me käsittelemme tätä? Question right at the end, because I do... Niin, tämä kysymys tulee nyt ihan loppuun. Haluaisin antaa vielä kolmelle muulle valtuuskunnalle puheenvuoron ja meillä alkaa aika loppua, mutta ehdotan, että aivan lopussa vielä otamme vastauksia tähän kaikilta pääpuhujilta. Madam Chair. Would you like to... Tämä sopii. Thank you. We have to make a quick move forward. Meidän täytyy nyt äh, nopeasti siirtyä eteenpäin ja pyytää ensin Burunin äh, puhujaa. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Mr. Chair, for, going, uh, for giving Brunel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, että annoitte Brunelle puheenvuoron. Alkuun haluaisin siteerata Ranskan presidenttiä aiempaa sellaista siis François Hollandea. Ihmiset tuhoavat luonnon. Ja tästä syystä ihmisten pitää kantaa vastuunsa tulevan sukupolven vuoksi. Ilmastonmuutos on seurasta suoraan ihmisten toiminnasta. Hiilidioksidi päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena, joka syntyy taas puolestaan fossiilista polttoaineista ja muusta teollisesta toiminnasta. United Nations International Panel of Climate Change See. Ja näin kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli toteaa, että tämänhetkinen suuntaus on johtamassa siihen, että planeetta saattaa olla 4,8 astetta lämpimämpi ja meren pintakin saattaa nousta huomattavasti. Näin. Jo kahden vuosikymmenen ajan on pohdittu siltä, millä tavalla päästöjä voitaisiin vähentää ja millä tavalla fossiiliset polttoaineet voitaisiin ottaa pois energiakäytöstä. Ilmastonmuutoksen torjunta. Siinä ongelmina on myös paljon muuta, Mutta konsensukseen ollaan pääsemässä sen suhteen, että, että Rion konferenssissa tämä asia on tullut e- esille. Metsäkato ja metsän tilan huononeminen kun puhutaan trooppisista metsistä, ovat myöskin vastuussa 20 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä globaalisti. Ja ilmastonmuutoksen mukana ne vaikuttavat ekojärjestelmään Ja niiden avulla voidaan estää katastrofeja. Ja mm, Pariisin sopimus vuonna 2015 on tärkeä. Ilmastonmuutoksen vaikutus vaikuttaa kolmeen eri asiaan korkeampaan lämpötilaan. Sademallien vaihto muuttuminen ja nouseva merenpinta. Hiilidioksidipäästöjen seurauksena planeetta lämpenee ja merenpinta nousee meri tulee saarten päälle ja sitten se vaikuttaa rannikkoalueisiin, jossa sadat miljoonat ihmiset asuvat. Tämä johtaa turvallisuusongelmaan, koska ihmiset joutuvat muuttamaan paikasta toiseen ja se uhkaa myös kalastajien toimeentuloa. Meillä on myös korrelaatio ilmastonmuutoksen Kovas sateen, myrskyjen ja hurrikaanien välillä ilmastonmuutoksen seurauksena. Merilämpöä ja valtavat sateet ovat yhä tavanomaisempia. Tämä kaikki johtaa tulviin. Lisäksi tällainen sade tulvii myös matalille maa-alueille. Korkea lämpötila johtaa hellekausiin ja se, vaikka, se on, on huono ihmisten terveydelle. Korkea lämpötila johtaa myös siihen, että meillä on kuivuutta ja maaperä köyhtyy, ei ole vesilähteitä ja tämäkin on turvallisuusuhka. Brunei on ollut mukana YK sopimuksessa vuodesta 2007 eteenpäin. Olemme olleet mukana myös Jakartan pöytäkirjan allekirjoittamisessa ja se tehtiin 28.2008. Näin tehtiin myös poikkeus Dohan sopimukseen. Ja Kioton pöytäkirja vuodelta 2014 on tärkeä. Brunel käytössä juridisesti sitovaa päästörajaa, koska se on kehittyvä valtio. kun 0,17 prosenttia kokonaisvuosittaista päästöstä syntyy Bruneista, mutta se ei kuitenkaan missään tapauksessa ole immuuni ilmastonmuutokselle olemme sitä mieltä, että meidän täytyy yhdessä kantaa vastuu, jotta voimme suojata maapalloa lämpenemiseltä. Se täytyy perustua yhteiselle ja eritellylle vastuulle. Siitä syystä Brunei on sitä mieltä, että vuonna 2015 sopimus, joka on ratifioitu 21.9.2016, on tärkeä. Olemme myös allekirjoittaneet kansallisen suunnitelman tässä suhteessa. Siinä tutkitaan kes- kisuren skaalan aurinkokennojen asentamista ja ekoystävällisten menetelmien käyttöönottoa. Kunnianhimoinen pääomasijoitusjärjestelmä, joiden avulla on tarkoitus vähentää päästöjä, on tärkeässä asemassa energiakulutuksen vähentäminen 16 prosentilla vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoden 2009 tasoon. Uusiutuvat energialähteet, niitä käytetään 10 prosenttia vuonna 2035 mennessä. Tavoitteena on myös lisätä metsitystä 55 prosenttiin 41 prosenttiin ja teimme yhteistyötä Japanin kanssa vetyhankinnoista, jotta voisimme saada energiaa eri kylimme. Meillä on myös globaali suunnitelma käytössä. Vuodesta 2018. Brunei yhdessä Indonesian ja Malesian kanssa on kasvattamassa sademetsää Borneon sydämessä. Ja näin pyrimme samanaikaiseksi myöskin parannusta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Oh, thank you, thank you very much for your... Suuret kiitokset tästä panoksesta. Nyt haluaisimme pikkuhiljaa lopetella tätä keskustelua. Nyt seuraavaksi haluaisin kuitenkin vielä pyytää Vietnamin puhujaa. Älkää unohtako esittäytyä alkuun lyhyesti. Kiitoksia hyvät puheenjohtajat, hyvät jäsenet, hyvät kutsuvieraat. Kiittäisin mahdollisuudesta käyttää tämä puheenvuoro. Minä olen äh, tekniikan tieteen ja ympäristön valiokunnan varapuheenjohtaja Vietnamin äh, parlamentissa ja haluaisin kertoa teille äh, panokseni tähän tämän päivän keskusteluun. Kuten tiedätte, Vietnam on yksi niistä maista, joihin vakavasti vaikuttaa ilmastonmuutos kun katsotaan tätä haavoittuvuusindeksiä Vietnamia, pidetään todella aivan siellä kärkipuolella. 1960-2015 Vietnamissa oli yli 21 luonnon katastrofia 300 henkeä menetti henkensä ja tästä tuli merkittäviä BKT-menetyksiä vuosittain mikäli merenpinta nousee sadalla senttimetrillä 5 prosenttia menetetään maa ala ja 11 prosenttia väestöstä kärsii ja 7 prosenttia maataloudesta kärsii. Noin 10 prosenttia BKTstä menetettäisiin. Olemme syvällisesti tietoisia tästä globaalista haasteista ja Vietnam onkin aktiivisesti osallistunut useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin, jotka koskevat ilmastonmuutosta. On otettu käyttöön kansainvälistä lainsäädäntöä ja sitoumuksia ja parannettu oikeudellista järjestelmää ja on kiinnitetty huomiota köyhyyden vähentämiseen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen. On myös kiinnitetty huomiota verotuspuolelle ja, ja kiinnitetty huomiota muovikasseihin ja fossiilipolttoaineisiin. On myös tätä valvontatoimia, jotta voitaisiin valvoa sitä, että tehokkaasti vastataan näihin ongelmiin. Vietnamilla on ollut useita ongelmia kuitenkin ilmastonmuutos tapahtuu nopeammin kuin odotettiin. Tämä on uusi ongelma ja liittyy eri aloihin, alueisiin, ja sen koordinaatiota ja täytäntöönpanoa. Meiltä puuttuu myös asianmukaisia mekanismeja ja resursseja, jotka eivät vastaa va- vaatimuksia. Tietokin puuttuu vastuu ja vaikutusten arviointi ja niin edelleen. Olisi tehostettava koordinaatiota asemaiden välillä ja kehitettävä keskityttävä muun muassa Pariisin tavoitteisiin, niin Vietnamilla on kaksi ehdotusta. Ensinnäkin olisi edistettävä yhteistyömekanismi asemaiden välillä ja niiden olisi oltava konkreettisempia. Tulee asepin ja asemin välillä tarvitaan lisää koordinaatiota ja Aasian ja Euroopan maiden yhteistyötä on kehitettävä. Esimerkiksi voisimme keskittyä eh, tiettyihin tietoihin ja kokemuksiin, vaikutusarviointeihin, kapasiteetin rakentamiseen, teknologiasiirtoihin ja siihen, että, että jaetaan tietoa julkista ja yksityistä toimista. Tarvitaan myös ympäristöarviointia ja tarkastuksia, joka on uusi väline. Ympäristötarkastuksia voidaan käyttää toimintapolitiikan pohjoisesti ja sen avulla voidaan sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Kun katsotaan, mitä resursseja on, me käytämme pyrimme täytäntöönpanemaan ja, ja rajat ylittävää yhteistyötä ja täytäntöönpanemaan toimia, jotta voitaisiin minimisoida kielteiset vaikutukset ihmisille, erityisesti mm, koskien ve- vesialaa ja vesivarojen hyödyntämistä – Toisekseen on saatava aikaan rahoitusvaroja erityisesti kansainvälisestä rahastoista. Tämä olisi hyvin tärkeä. Kiitos. Thank you. Thank you very much. And... Kiitos. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähimpänä, Kyproksen edustaja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Νίκος Τορναρίτης, είμαι... Κοίτος. Olen Nikos Tornaritis. Olen βαρα puheenjohtaja ulkoasioiden valiokunnassa Kyproksen parlamentissa. Olen myös puheenjohtaja talous- ja kestävän kehityksen valiokunnassa – Haluaisin painottaa sitä, miten hankala Kyproksen asema on, koska se on tuolla itärajalla Euroopan unionin itänurkassa, ollen kuitenkin samalla täysin jäsen Euroopan unionissa. Ja samanaikaisesti se on ihan Aasian vieressä. Eli me kuulumme poliittisesti Euroopan unioniin, mutta maantieteellisesti Aasiaan. Ja ensimmäinen asia, jota haluaisin sanoa, on, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Vietnamin edustaja sanoi, kun hän puhui tarpeesta luoda perusta, pohja ja mekanismi Aasian ja Euroopan kesken, kun on kysymys ympäristötoimista – ja tämähän on se kaikkein suurin huolenaihe koko ihmiskunnalle nykymaailmassa. Ja Kyproksella voi olla tässä hyvin tärkeä rooli. Ja sitten haluais, tai meidän pitäisi löytää taloudelliset välineet. Ja sihteeristä tarvittaisiin tämä, tapaaminen on tärkeä, koska tämä tuo yhteen ihmiset eri puolelta maailmaa, erilaisista kulttuuritaustoista ja tämä antaa meille mahdollisuuden vaihtaa osaamista, kokemuksia ja parhaita käytänteitä. Minä uskon kestävään energiantuotantoon ja varsinkin uudistuvista eh, energialähteistä – Tämä on mielestäni kaikkein menestyksekkäin strategia kestävälle kehitykselle. Kyproksella meidän energiapolitiikkamme on täysin YK tavoitteiden mukaista, samoin kuin Pariisin sopimuksen mukaista, samoin kuin unionin politiikan mukaista, jolla pyritään vähentämään kasvihuone kaasuja ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Siksi asian ydin, jonka halusin tässä tehdä, on, että minun kotimaassani Kyproksella meillä on ohjelma, jossa äh, on äh, aurinkovoimaa ja niiden, sen keräjiä, ja me käytämme uudistuvia lämmittämään meidän kotejamme, ja julkisia rakennuksia ja teollisuuden käyttöön. Ja Kypros taitaa olla ensimmäinen maa missä tahansa maailmassa. Me todellakin olemme tiennäyttäjiä, mitä tulee auringonpaisteen hyväksikäyttöön. Ja tämä on hyvin käytännöllistä yrityksille ja kotitalouksille. Me olemme nähneet todellista edistystä kun me tuotamme energiaa uudistuvista lähteistä. Ja tätä voitaisiin lainata myös äh, muihin maihin, jossa on vastaava äh, ilmasto ja sääolot. Ja tässä Kypros voisi olla johtavana. Tässä on paljon äh, ympäristöetuja ja se on samalla myös tällainen tuuppaus taloudelle ja myös kotitalouksille, koska sähkölaskut laskevat. Siksi uudistuvat energiat on tulevaisuuden tie. Mutta me tarvitsemme myös koordinointia, jos me haluamme täydet vaikutukset ponnisteluistamme kestävän energian alalla. Eli meidän pitää katsoa myös globaaleja tavoitteita – ja lisätä uudistuvista tulevien energioiden määrää, huomioida tilanne eh, omassa kotimaassamme ja naapurimaissamme. Huomenna eh, minä puhun loppupuheenvuoron aikana, joten kiitos, että sain nyt myös eh, mahdollisuuden puhua. Kiitos. Thank you very much for sharing. Um... Kiitoksia siitä, että otitte esille sen edistyksen, jota Kyproksella on saatu aikaan. Nyt hyvät kollegat, päättämme. Minä esitän muutamia loppukommentteja, mutta olen myös tietoinen siitä, että meillä on filippinen kysymys, johon pitäisi vastata. Ja tämän lisäksi haluaisin pyytää jokaista täällä edessä ehkäpä tekemään yhteenvedon tässä keskustelusta minuutissa. Ja näin pyytäisin myös esittelijöitä. Esittelijä senaattoria sanomaan tässä muutaman sanan. Eli aloitetaan ehkä tässä minuutin puheenvuorolla panelista. Ja sitten minä esitän joitakin päätelmäsanoja ja sen jälkeen sitten pyydän vielä esittelijän myöskin sanomaan muutaman sanan. Olkaapa hyvä. So, the speaker first from Bangladesh. Bangladesista ensin. Suuret kiitokset. Haluaisin vain vastata tähän huomioon, joka täällä esitettiin. Se oli erittäin tärkeä. Se tuli Filippiineiltä ja se koski ilmaston rahoitusta. On aivan selvää, että se on välttämätön osio kaikkia keskusteluja, joita käymme, kun puhumme ilmastonmuutokseen liittyvistä haasteista. Mutta ei ole mahdollista kuitenkaan ottaa tätä nyt julkilausumaamme rivien välissä se kuitenkin näkyy, vaikka sitä selvästi olekaan sanottu, mutta kyllä sen henki on siellä julkilausumassa mukana. Siellä puhutaan Pariisin sopimuksesta ja YK on FCCC ja muista mekanismista, joten epäsuorasti ja ikään kuin rivien välissä kyllä voidaan ajatella, että tämä resurssi, resurssikysymyksiä, hallinnointi, budjetointi ja ilmastorahoitus kyllä ovat mukana. Joten kyllä se jossain määrin vastaa odotuksiamme, vaikka tosin se voitaisiin selkeämminkin siellä todeta. Thank you, Madam Chair. Uh, use most of my Kiitos puheenjohtaja. Käytän suurimman osan minuutistani vastaamalla Filippiinien kollegoiden kysymyksiin. Kyllä me tarvitsemme rahoitusvälineitä ja minä olin aamulla mukana tässä tämän päätöslauselman luonnostelutilanteessa. Se oli hyvä, sillä puhuttiin hyvin monista asioista ja siinä esitettiin paljon tarkistuksia. Ja se, jonka te mainitsitte, tämän kohdan 26 Siihen oli noin neljä erilaista eh, ehdotusta, joten ehkäpä meidän pitää palata ja eh, tarkistaa tämä varsinainen eh, luonnos, koska sitä on tarkistettu ja te ehkäpä pidätte sitä parempana nyt, koska siinä on enemmän ajatuksia ja välineitä myös rahoitukseen. Ottaisin myös esiin kohdan 37, koska siinä puhutaan myös rahoituslähteistä ja kehottaa valtiota tekemään yhteistyötä tässä. Ja lopuksi me tarvitsemme näitä rahoitusvälineitä, mutta meidän täytyy katsoa tätä myös tämän päivän kontekstissa. Sen jälkeen kun yksi suuri valtio lähti Pariisin sopimuksesta, niin riskinä oli se, että meidän täytyy uudelleen määritellä sitoumuksemme. Ja tämän julistuksen arvo ja se, että olemme täällä tänään, on se, että me kaikki sitoudumme saavuttamaan tavoitteet ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Se kanta, joka meillä on tänä päivänä, tämä julistus tuo mukanaan hyviä asioita ja on todellinen menestys. Siinä puhutaan myös maahanmuutosta ja muista tekijöistä – ja tällä avataan myös ovi näihin, näille keskusteluille rahoitusvälineistä. Ja rouva puheenjohtaja vastasikin sitten muuhun, onko se mahdollista vai ei. Ja vielä lopullinen kommentti. Toistaisin vielä, että me tarvitsemme rohkeutta, teknologiaa ja yhteistyötä. Yeah, I'd like to speak for one minute on... Haluaisin käyttää minuutin kahteen asiaan. Ensimmäinen niistä, tätä ei käsitelty juurikaan keskusteluissa näiden esitysten jälkeen, mutta haluan vielä toistaa tämän vetoomuksen varsinkin asianmaille, että maankäyttökeskustelua käytäisiin etusijalla, varsinkin kun puhutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta elintarvikkeisiin, maankäyttö elintarviketuotantoon ja että priorisoitaisiin elintarviketuotantoa kansalliseen tuotantoon sen sijaan, että tästä tehtäisiin vientiin. Toinen kohta koskee ilmastorahoitusta. Ja viimeiset 12 vuotta olen käynyt erilaisissa konferensseissa. Myös Pariisin sopimuksen jälkeen on kovasti ollut vastahakoisuutta kehittyneiden maiden puolelta puhua selkeistä rahoitussitoumuksista, joiden avulla saataisiin 100 miljardia vuodessa, joka sovittiin Pariisissa – Minusta meidän tulisi käyttää kaikkia tilaisuuksia korostaaksemme sitä, miten tärkeää on nimenomaan suoraan puhua näistä sitoumuksista ja sitten, että meillä olisi siis selkeä tuloksellisuus rahoituksessa. My co-chair. Kiitoksia. Sitten haluaisin pyytää, että toinen puheenjohtaja voisi vielä lopuksi sanoa muutama sana. Haluaisin vain hyödyntää tilaisuutta ja palata tähän Italiaan puheenvuoron ja yhteisiin toimiin. Kiinassa näitä toimia näin yhä enemmän ja kansainvälistä toimintaa myös. Ja haluaisin nyt antaa esimerkkejä siitä ja haluaisin myös hyödyntää tätä tilaisuutta ja kiittää Italian hallitusta. Italian hallitus ja ympäristöministeri lahjoitti kokonaisena rakennuksen, joka on täysin aurinkoenergialla e, toimiva e, Tinhosen kampukselle muutamia vuosia sitten. Yhteinen e, joint venture, jossa niin minähän tulen Tsinghua niin yliopistolta ja tuolla kampuksella Tsinghuan ja Toyotan tutkimusinstituutti ovat tehneet yhteistyötä tämän vuosisadan alulla MIT Yhdysvalloista ja Cambridgein yliopisto ja kiinalainen yliopisto, kolme yliopistoa yhdessä perusti vähän hiilisen liittouman. Apple myöskin perusti tutkimuskeskuksen Kiinaan voimme antaa yhä enemmän hyviä esimerkkejä ja olen suhteellisen optimistinen, kun näen yhä enemmän kansainvälisiä yhteisyrityksiä ja yhteisponnisteluja tällä alalla. Haluaisimme toivottaa kiinalaisena tervetulleeksi kaiken tyyppisen tutkimus- ja kehitysyhteistyön jatkossa. Thank you very much and really... Kiitos. Me olemme kuulleet tänään todellakin hienoja esimerkkejä ilmastotoimista yksittäisistä valtioista sekä Aasiassa että Euroopassa. Ja nyt ihan yhteenvetona muutama asia esittelijällemme, jotka hän voisi ottaa huomioon, kun hän raportoi takaisin huomen aamulla kello 9.45-10.30. Ja olisi todella hyvä, jos kollegat voisivat olla paikalla tukemassa häntä. Mutta avain tavallaan viesti voisi olla se, että monet puhuivat siitä, että kehitysmaat ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille, varsinkin maataloussektori on erityisen huolestuttavaa, koska enemmistö Aasian kansalaisista saa tulonsa ja elantonsa maataloussektorilta. Useat puhujat painottivat tarvetta saada puhtaita teknologioita käyttöön ilmastonmuutoksen vastustamiseksi ja että minä uskon, että Euroopan unioni voisi osallistua ja jakaa meidän osaamistamme. Ja samoin nyt otan itselleni tämän asian näistä, tästä rahoituksesta puhtaaseen energiaan, teknologiaan. Monet puhujat vaativat myös sitä, että meillä on vihreä äh, ilmastorahasto, äh, johon on äh, laitettava rahaa kehitysmaiden tukemiseksi. Monet esittelivät kansallisia toimiaan, poliitikkoja, joita he ovat ottaneet käyttöön vihreän talouskasvuun, mutta huomioon myös sen, mitä arvon senaattori Italiasta sanoi, eli millä tavalla voisimme rohkaista enemmän yhteistyötoimiin naapurimaiden kesken ilmastonmuutosta vastaan. Ja toivon, että Aasian ja muut maat todellakin katsoisivat, että millä tavalla ne voivat tehdä yhteistyötä. Haluan vielä palata kysymykseen, jonka norjalainen kollega esitti CO2-päästöistä, joita voidaan, miten voitaisiin vähentää CO2-päästöjä Aasiassa – on tärkeää, että me puutumme muovi asioihin, äh, varsinkin äh, Aasiassa ja erityisesti kertakäyttömuovin käyttöön. Siitä ei tänään puhuttukaan, mutta avainkysymys, jota painotettiin, oli se, että me tarvitsemme kunnollista lainsäädäntöä, jotta saadaan aikaan yhtään mitään muutosta. Tästä olimme samaa mieltä. Ja luonnollisesti Indonesia otti esiin VTO-kysymykset ja ympäristösopimukset ja se, että me tarvitsemme nopeita neuvotteluita ja johtopäätöksiä. Joten hyvä senaattori, teillä on, tässä nyt monta asiaa, jotka saatte raportoida huomenna. Voitteko te kertoa meille, mitä muuta te aiotte huomenna raportoida niin, että kollegat tietävät, että he ovat samaa mieltä ja jos te nyt sitten hyvin nopsasti tämän tekisitte, koska ähm, illallinen äh, on heti teidän esityksenne jälkeen toisessa rakennuksessa. did very well, Kiitoksia. No, oikein hyvin. Teitte yhden yhteenvedon kaikista näistä asioista. Minulla on juurikaan lisättävää. Olen erittäin samaa mieltä näistä loppupäätelmistä, joita te kaikki olette esittäneet viimeisen viiden mm, minuutin aikana käsittääkseni näiden esitettyjen kohteen lisäksi. Oli myös niitä puhujia, jotka halusivat viedä näitä yhteistyöhankkeita eteenpäin, erityisesti kun pyritään viedä eteenpäin yhteistyötä kehittyvien kehittyneiden maiden välillä myös käsite siitä, että ilmastonmuutos saattaa tuoda merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia on tärkeä asia myös sekä hallinnolle, hallituksen, anteeksi, julkiselle sektorille että yksityiselle sektorille. Ja täällä puhuttiin myös siitä, miten voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Markkinapohjainen lähestymistapa, teknologia on myös huomenna esillä sitten, kun puhutaan näistä vastauksista, joita olemme saaneet erityisesti kehittyneistä maista. Olemme puhuneet myös teknologian roolista, joten en nyt aio toistella sitä, mitä olette täällä sanoneet. Nämä olivat nämä muutama lisäkohta, paitsi että eurooppalaisten maiden on tärkeää tehdä yhteistyötä, kun puhutaan valtameristä. Eli vielä lopuksi minua pyydettiin sanomaan tämä itse olen oppositiossa Italiassa, eli en voi mitenkään sitoutua hallituksen nimissä tämän rahaston täydentämiseen, että vetoomus on voimakas. Minä en voi esittää sitoumuksia, koska en ole hallituksesta, enkä edes voisi, vaikka olisikin hallituksessa, mutta viestin vielä eteenpäin kollegoilleni, jotka ovat enemmistössä. Ja varsinkin sitten tässä kertomuksessani ulkoasianvaliokunnalle senaatissa, että tämä on yksi tärkeistä prioriteeteista. Näin. Tämä tarjoaa myös liike-elämälle mahdollisuuksia kehittyä. Jacobo. Suuret kiitokset, hyvä edustaja Jacobo. Ja minulla ei olekaan enää muuta jäljellä kuin se, että kiitän kaikkia kollegoita ja delegaatteja ja jäseniä, jotka osallistuivat tähän ja olivat paikalla ilman teidän vuoropuhelua teidän puheenvuorojanne meillä ei olisi ollut niin hedelmällistä keskustelua täällä. Haluaisin vain lisätä, että jäsenet ja rekisteröidyt kansalliset delegaatit on kutsuttu Euroopan historian taloon kierrokselle. Aloitamme kello 18. Tämän jälkeen siellä tarjoillaan illallinen seisovasta pöydästä samassa paikassa. Salipalvelijat kyllä johdattelevat teidät oikeaan paikkaan, Euroopan historian taloon ihan viiden minuutin kävelymatkan päässä tästä parlamentista ihan tässä lähistöllä. Sitten haluaisin vielä muistuttaa, että huomenna olemme ensimmäinen paneeli ja meidän, meidän paneelistamme keskustellaan huomisaamuna 9.45-10.30 tässä samassa salissa. Kiitoksia kaikille oikein mukavaa illanjatkoa.